friends, we start... Niin, hyvät ystävät, aloitamme tämän toisen osan työllisyysvaliokunnan kokousta tänään. Äänestämme kahdesta globalisaatiorahastokirjeestä. Globalisaatiorahasto siis ja menemme ensimmäiseen näistä, joka on Galicia Espanjasta on ehdotettu lisäystä kohtaan yksi puolesta vastaan tyhjää. Tämä varmaan pitää tarkastaa. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. And it... Hyväksytty, kun anteeksi ei. Se hylättiin 29 äänellä vastaan, aivan kuten halusitte. On myös ehdotus QE NGL-ryhmältä uudeksi kohdaksi 3a puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Alde on ottanut uutta kohtaa 3b puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja Guengel ehdotti uutta kohtaa 3c puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ja sitten äänestämme kirjeestä muutettuna puolesta vastaan Ai, se täytyy tehdä koneäänestyksellä. Koneäänestys siis, joten painakaapa nappuja. And it is, um, it's, uh, carried. Hyväksytty 40 puolesta yksi vastaan. Siirrymme lausuntoon, joka koskee rahojen vapauttamisesta mutta Erikssonin tapauksessa Ruotsissa puolesta, siis kirje, pitääkö se myös käsitellä samassa yhteydessä, painakaapa nappia. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. 40 ääntä puolesta, yksi vastaan. Siinä kaikki. Näin voimmekin sitten siirtyä ehkä aikaa sellaisen kohtaan, jossa kulutamme ehkä hiukan enemmän aikaa, nimittäin kohtaan kahdeksan keskustelun komission jäsen Marin Taitsenin kanssa. Hän on täällä. Te esittelette meille komission ehdotuksen avoimista ja ennakoivista työskentelyolosuhteista Euroopan unionissa. Ja sen jälkeen avaan keskustelun kysymyksille ja kommenteille. No niin, rouva Taisen, puheenvuoron teidän. Thank you very much, Madam Chair. Kiitos äh, puheenjohtaja, arvon parlamentin jäsenet. Kiitos paljon kutsusta tulla esittelemään meidän ehdotuksemme direktiiviksi avoimista ja edellytettävistä työolosuhteista. Kuten tiedätte, tämä on yksi näistä konkreettisista osioista Euroopan sosiaalisesta pilarista. Tässä vastaan myös parlamentin viimeisimpään vaatimukseen, että käsittelisimme työolosuhteita ottaen huomioon uudenlaiset työllisyyssuhteet. Muistuttaisin sen, mitä hyväksyitte viime vuonna Rodriguezin mietinnön sekä työolosuhteista ja epävarmoista työsuhteista Stilikiotiksen mietintö. Molemmat niistä viittasivat siihen, että meidän pitäisi tarkastella työehtoja myös, työolosuhteita myös eu tasolla. EU Euroopan projektin keskiössä on ollut nimenomaan työolosuhteiden parantaminen ja sosiaalisen ulottuvuuden yhteydessä sisämarkkinoiden syventäminen, yhtäläiset mahdollisuudet yrityksille sekä konkreettisia mahdollisuuksia miljoonille työntekijöille koko EU:ssa. Nyt on aika ottaa askel eteenpäin tässä. Meidän ehdotuksessamme puhut eritellään konkreettisesti se, että voimme varmistaa, että kaikki työntekijät, myös ne, joilla on epätyypillinen työsopimus, voisivat hyötyä avoimista ja ennakoitavemmista työsuhteista ja olosuhteista. Ensimmäisessä äh, kohdassa otetaan esiin se, että jokaista työntekijää on informoitava hänen työehdoistaan ja tämä perustuu äh, tähän direktiiviin. Toisekseen tässä ehdotuksessa sopeutetaan unionin lainsäädäntöä uudenlaisiin työolosuhteisiin huomioiden sen, että kaikilla työntekijöillä on oikeus hyötyä perusoikeuksista. Tässä asetetaan tiettyjä minimiehtoja, oikeudenmukaisia ehtoja koko unionin työntekijöille, kaikille työehtosopimuksille. Tämä ei estä kuitenkaan uusien työmuotojen kehittämästä, vaan tarkoitus on edistää innovointia ja luoda työpaikkoja. Ehdotuksen tavoitteena on asettaa puitteisto, jonka sisällä myös uudenlaiset työmuodot voivat kehittyä, tarjota työntekijöille oikeudenmukaiset olot ja huomioida kansalliset lainsäätäjät sekä saada yrityksille yhtäläiset toimintaedellytykset. Kuten muistanette, viime vuonna komissio esitti kaksivaiheisen kuulemisen, työmarkkinaosapuolten kuulemisen tästä mahdollisesta direktiivistä. Työmarkkina osapuolet eivät löytäneet yhteistä kantaa ja sen vuoksi tämä komission ehdotus perustuu nyt näille huomioille, mitä myös työmarkkinaosapuolet esittivät näissä kuulemisissa. Nyt esittelisin tästä kaikkein tärkeimmät osat. Ensinnäkin tämä laajuus on tärkeää, että nykyisillä joustavilla työmarkkinoilla kaikkia työntekijöitä informoidaan kirjallisesti perusolosuhteista heidän työsopimuksissaan. Nykyisissä säännöissä työntekijät, työnantajat voivat itse arvioida, keitä informoidaan ja tämä selvittää sen, miksi tällä hetkellä jotkut ovat ulkopuolella esimerkiksi nolla sopimuksella olevat väliaikaistyöntekijät – ja tämä kaikki johtaa epävarmoihin työsuhteisiin. Meidän tarkoituksemme olisi rajoittaa mahdollisuutta äh, jättää työntekijöitä tämän direktiivin äh, ulkopuolelle. Ja sen vuoksi me haluaisimme, että tämän direktiivin kattavuus äh, olisi sellainen, että se, tulee, että se voidaan määritellä tuomioistuimessa. työntekijät siis kaikki, kun tekee työtä, josta saa korvausta, se katsotaan, tämä henkilö katsotaan työntekijäksi. Tässä direktiivissä varmistetaan, että kaikissa jäsenvaltioissa on samat laajat työntekijöiden kategoriat, jotka katetaan. No, te kysytte myös nyt varmasti, mikä sitten on tilanne Ähm, itsellisten ammatinharjoittajien kohdalla, no, näillä henkilöillä, näiden henkilöiden oikeuksia kunnioitetaan myös, mikäli he ovat työntekijöitä. Silloin heitä täytyy kohdella työntekijänä. konkreettisesti puhumme kahdesta kolmesta miljoonasta työntekijästä, jotka ovat nyt oikeutettuja saamaan kirjallisesti informaatiota heidän työehdoistaan. Sen lisäksi siis komissio on uuden aikaistanut sitä informaatiota, joka on toimitettava kirjallisesti työntekijöille. Nykyisten vaatimusten lisäksi tässä ehdotuksessa viitataan koulutusoikeuksiin, yliaikaan ja työaikatauluun silloin, kun ei ole, ole, ole mitään kiinteitä tunteja. Työntekijöitä on myös informoitava heidän sosiaaliturvastaan. Ja samanaikaisesti tässä ehdotuksessa vaaditaan, että tämä informaatio toimitetaan viimeistään ensimmäisenä työpäivänä, toisin kuin tällä hetkellä määräaika on kaksi kuukautta. Tällä tavalla haluamme myös taistella mustaa työtä vastaan. Sen lisäksi tässä ehdotuksessa on muita oikeuksia, jotka liittyvät siihen, että työntekijöillä täytyy olla minimi ennustettavuus töistänsä näinä aikoina, kun työajat ovat hyvin joustavat ja ei ennakoitavia. Ensinnäkin koeaika pitäisi rajoittaa kuuteen kuukauteen, ellei ole jotain tiettyjä syitä, kuten esimerkiksi johtajan asema, taikka se on työntekijän intresseissä ja tämä on sosiaalisen pilarin periaate viisi, eli koeajan tulee olla kohtuullisen mittainen. Toisekseen oikeus tehdä töitä äh, rinnakkain. Me haluamme äh, välttää tällaisia äh, lausekkeita, jotka eivät ole yhteensopivia. Me uskomme, että ketään työntekijätä ei pitäisi sitoa tällaiset lauseket, jotka estävät häntä tekemästä työtä työnantajan ulkopuolella. Nämä ovat, jos näitä hyödynnetään, niin silloin näitä täytyy, nämä täytyy oikeuttaa, jos esimerkiksi siihen liittyy eturistiriitoja tai yrityksen, yrityssalaisuuksia. Ajattelen esimerkiksi nollasopimuksia, niitä ei pitäisi olla olemassa sillä tavalla, että samalla estetään teke, työn tekeminen muille työnantajille. Toisekseen työn ennakoitavuus. Työntekijän tulee tietää etukäteen, koska heidän tulee tehdä töitä ja koska he voivat esimerkiksi hakea muita töitä tai hoitaa perhevelvollisuuksia. Tämä on hyvin tärkeää niille, joilla on hyvin erilaisia vaihtelevia työaikatauluja, jotka työn Antaja määrittelee. Puhumme tässä myös emme puhu tässä silloin tällöin tapahtuvasta ylityöstä, vaan me puhumme työnantajasta, joka on riippuvainen siitä, että työnantaja soittaa ja tarjoaa työtä. Näiden työntekijöiden pitäisi tietää viitetuntinsa, jolloin heidän voisi olettaa tekevän töitä, ja että näillä ihmisillä täytyisi olla mahdollisuus saada tieto kohtuullisen paljon aikaisemmin ennen kuin heidän oletetaan tulevan töihin. Sen lisäksi oikeus vaatia vakaampaa työsopimusta ja saada tähän tai työsuhdetta ja saada tähän kirjallinen vastaus. Koska tietyissä tilanteissa erilaiset työsopimukset, työsuhteet ovat ovat tärkeitä, jotta voidaan tavallaan sovittaa yhteen työntekijöiden ja työnantajien tarpeet. Ja sitten me olemme ehdottaneet myös, että työntekijöiden täytyisi voida vaatia ennakoitavampaa ja turvallisempaa työllisyyttä, mikäli mahdollista, ja saada kirjallinen vastaus työnantajalta. Ja tässä täytyy ottaa huomioon sekä työntekijän että työnantajan tarpeet. Numero viisi oikeus maksuttamaan koulutukseen silloin, kun se on pakollista. Jos työntekijöiden täytyy lainsäädännön tai työehtosopimusten perusteella osallistua tiettyyn koulutukseen, on tärkeää huomioida, että tämä koulutus tarjotaan ilman syrjintää myös niitä, jotka ovat muissa kuin standardi työllisyyssuhteissa, ja että tätä maksua ei tulisi laskuttaa työntekijältä, jotta voimme varmistaa, että nämä oikeudet otetaan käyttöön, niin me olemme esittäneet myös täytäntöönpanomääräyksiä sosiaaliseen lainsäädäntöön. Tähän kuuluvat myös esimerkiksi hallinnolliset toimet ja oikeus vaatia yhtäläistä tasa-arvoista kohtelua. Meidän tavoitteenamme on varmistaa minimi oikeudenmukaiset työehdot koko unionissa ja kaikissa sopimuksissa. Ja tässä meidän täytyy toimia mahdollisimman nopeasti ja lasken teidän varanne, että viette eteenpäin tätä tärkeää aloitetta parlamentin mandattikautenne aikana vielä. Te tiedätte, että neuvosto on jo käynnistänyt keskustelut ehdotuksesta ja olen vakuuttunut siitä, että me saamme Äh, jonkinnäköisen yhteisen äh, yleisen kannan ennen Bulgarian puheenjohtajakauden päättymistä. Komissio on kuten aina valmis äh, toimittamaan kaiken mahdollisen tuen lainsäätäjille niin, että saataisiin aikaan sopimus tämän vuoden loppuun mennessä tästä kunnianhimoisesta direktiivistä. Puheenjohtaja arvon parlamentin jäsenet, Göteborgissa me yhdessä julistimme eurooppalaisen sosiaalisten oikeuksien pilarin ja tämä oli vahva poliittinen viesti kaikilta, poliittisilta, kaikilta EUn toimielimiltä kansalaisille ja koko maailmalle, että Euroopassa me seisomme yhteisessä rintamassa sosiaalisten arvojemme takana. Joten jatkakaamme työtä yhdessä, jotta saamme lisättyä tärkeän palapelin osan työntekijöiden sosiaalisiin oikeuksiin ja että meillä on yhteinen visio oikeudenmukaisesta yhteiskunnasta nyt ja tulevaisuudessa. Kiitos ja olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Kiitos. Kiitos tästä johdannosta robottaisen. Menimmekin suoraan koordinaattoreihin. Ensin siis käynnistämme tämän kysymys-vastauskierroksen. Puheenvuoron saa David Kasa. Puheenvuoron teidän. Yritäkää olla lyhyt salainen. Madam Chair, thank you, Madam Commissioner. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission ja sen teidän alustuksestanne tänään. Direktiivi asettaa määräyksiä myös uuden tyyppisten työsopimusten ja sopimusten suhteen. Monet ihmiset tekevät tällaista joustavaa työtä, vaikka he eivät ole sitä valinneet, koska oikeastaan tämä on heille ainoa vaihtoehto. Eikö direktiivi sitten tuo joustavuusmahdollisuuden? Eikö direktiivi ole haitallinen työmarkkinoiden joustavuudelle? Kiitos. Javi López, seuraavana Agnes Jonkeruksen sijasta. Well, thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen aluksi. Meidän ryhmämme nimissä haluamme voimakkaasti toivottaa tervetulleeksi komission aloitteen. Se on yksi tärkeimmistä aloitteista sosiaalisten asioiden kentällä, joita tällä vaalikaudella komissio ja parlamentti ovat kohtaamassa. <clears throat> Varmankin meillä on tilaisuus vahvistaa oikeuksia, työolosuhteita ja torjua epävarmuutta, koska sitä on nähtävissä työmarkkinoilla kaikkialla. Ja se on se, mikä, mikä on yhteiskunnamme sisäinen tuntemus. Meillä on yhteistä perustaa oikeuksien osalta, yhteistä perustaa, mitä tulee oi, olosuhteisiin, se, että olisi olemassa vähimmäistandardit. Tämä on tie saada aikaan legitimiteettiä kansalaisten silmissä. Näin me näemme tilanteen nyt nyt kun on saatu sosiaalinen pilari ja on lähetetty voimakkaas sosiaalinen, sosiaalinen viesti komissiosta, haluamme sanoa, että tämä on todella hyvä aloite ja me olemme myös varmoja siitä, että tällä aloitteella pystyisimme kohtaamaan uudet suuntaukset työmarkkinoilla. Tämä on todellakin tilaisuus myös näiltä osin. Miksi? siksi, että elvyminen on tullut, mutta myös työmarkkinat ovat muuttumassa, kun syntyy uuden tyyppisiä työpaikkoja. Työmarkkinat muuttuvat ja meillä on yhä enemmän äh, työntekijöitä, jotka ovat haavoittuvassa asemassa. Näemme tämän äh, alusta työn etenemisen äh, itsenäisen ammatinharjoittamisen lisääntymisen olemme tällaisissa suuntauksissa – työmarkkinoilla. Ja meistä tämä aloite voisi olla tilaisuus kohdata nämä uudet haasteet työmarkkinoilla. Ajattelen ennen kaikkea tällaisia epätyypillisiä, epätyypillisiä työn muotoja. Mm, me voimme myöskin sanoa, että olemme hyvin pitkälti myös kiinnostuneita siitä, miten nämä uudet oikeudet tai vähimmäistandardit voidaan todellakin toteuttaa. Ja on tärkeää, että panemme voimaan nämä työehdot. Kiitoksia. Olen varma siitä, että voimme harjoittaa yhteistyötä. Tämä tulee on hyvin tärkeä saavutus unionille ja kaikille kansalaisille. Madam... Rouva McIntyre ei ole paikalla. Olkaa hyvä. Kiitos. Puheenvuoro on teidän. Velmi pekne. Ja som sa chcela... Kiitos puheenjohtaja. Voisin yhtyä oikeastaan juuri kuultuun kysymykseen, jonka edustaja Kasa esitti. Eikö tämä direktiivi sitten käytännössä johda sellaiseen tilanteeseen, jossa joustavuus kutistuu, joustavuutta rajoitetaan ja sitten syntyy laittomalle työlle ja harmalle taloudelle enemmän mahdollisuuksia, emmekä pääse varsinaiseen tavoitteeseen. Eli syntyy oikeastaan enemmän esteitä työllistymiselle. Ja sääntöjä sitten kierrettäisiin. Tämähän olisi heikompi tilanne työntekijöiden kannalta. Kiitos. Then we go to, uh, uh, Mr. Seuraavaksi edustaja Kalve Sombo, hän on myös esittelijänä. Olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Käytän ranskan kieltä, sillä vieraammehan hallitsee ranskan kielen. En käytä englantia enkä espanjaakaan, mehän olemme eurooppalaisia. Meillä on vieraillemme hieman huonoja uutisia kerrottavana. Arvoisa komission jäsen, olen pahoillani. Minut on tässä parlamentissa nimitty, nimitetty esittelijäksi. En tiedä, onko tämä teille ilo, mutta minä kyllä teen mielelläni työtä teidän yksikkönne kanssa jälleen kerran. Olisin aika varovainen tässä mielessä siltä. Minä olen tässä sellaisessa roolissa, että täytyy huolehtia kaikista eri intresseistä. Meillä on tässä sosiaalisten oikeuksien pilarissa kyse ensimmäisestä askeleesta, joka on kuitenkin mielestäni hyvin tärkeä. unioni on houkutteleva vain niin, että se toimii sosiaalisesti ja yrittää toteuttaa käytännössä sellaisia periaatteita, joista olemme sopineet ja olen tästä ajatuksesta tyytyväinen. Ne periaatteet, jotka te nostitte esille, muutamia ääriesimerkkejä kenties huomioimatta, ovat periaatteellisesti sellaisia ideoita, jotka voidaan hyväksyä. Totta kai täytyy sitten käsitellä yksityiskohtaisesti kaikkia täytäntöönpano-ongelmia – Kuitenkaan jokaisessa jäsenvaltiossa todellisuus ei ole samannäköinen useistakin syistä. Järjestelmät ovat erilaisia, tilanteet ovat erilaisia. Täytyy ajatella sitä, mitkä ovat horisontaalisia minimisääntöjä. Aamupäivällä, kun puhuimme Eurofoundista, Eurofoundin kanssa, niin totesin, että me olemme rakentamassa sellaista sosiaalista mallia, jossa me itse haluaisimme elää, eikö vain? Eli kyse on jonkinlaisesta päätösten teon haarukoinnista. Kun ajattelemme Kiinaa ja Intiaa ja koko mantereemme tilannetta, niin tämän asiakirjan merkitys on siinä, että optimistisesti ajateltuna tämä voi olla jonkinlainen esiaste sosiaalialan lainsäädännölle Euroopassa. Tämä on näin ollen siis mielenkiintoinen askel eteenpäin. Mainitsitte pakollisen koulutuksen, sen, että määritellään minimiehtoja ja niin edelleen – luonnollisesti täytyy myös se pieni präntti lukea ja kuunnella kaikkia tahoja, ammattiyhdistyksiä, työnantajajärjestöjä. Tiedän jo nyt, että ne eivät ole kovinkaan yhtenäisiä. Siellä täytyy jonkinlainen tasapaino kuitenkin saada aikaiseksi. Alden puolesta. Totean, että me olemme laatineet tästä pienen kirjasenkin työllisyys uudella vuosituhannella – Täytyy perehtyä myös talouskysymyksiin ja kustannuksiin. Kyse on ikään kuin ihanne mallista, jota me laadimme, mutta kyllä tämä tarkoittaa sitten sitä, että lasketaan myös kustannukset. Pohditaan sitä, minkälainen malli on toteutettavissa. Jos halutaan toteutettavuutta, niin täytyy mitata kustannuksia lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. kollegoiden kanssa täytyy muistaa myös jonkinlainen eurooppalainen solidaarisuus niin, että päästään todella tällaisiin äh, minimiehtoihin ainakin. Minulla on onneksi erinomaisia kollegoita tässä työssä apuna. Ajatusten tasolla kaikki vaikuttaa oikein hyvältä ja nyt sitten ei muuta kuin hihat heiluman ja työn pariin. Sillä ei. Thank you. Then... Kiitos. Sitten menemme GUE-NGL-ryhmään. Ron ja Kari, olkaa hyvä. Uh, welcome. Kiitos. Tervetuloa hyvä komission jäsen. Kiitos, että tulit tänne esittelemään tämän ehdotuksen tänään. Minusta on täysin selvää, että meidän ryhmämme jakaa nämä tavoitteet, eli että saamme aikaan turvalliset työmarkkinat, jossa työntekijällä on turva ja tietää, mikä hänen työsuhteensa on. Me kaikkein tärkeintä on se, että meillä on äh, vahvat ammattiyhdistysliikkeet ja ammattiyhdistysliikkeet tekevät näitä työehtoneuvotteluita ja sopimuksia ja katsovat, miten työt jaetaan. Sen vuoksi meidän lainsäätäjinä täytyy olla erityisen varovaisia, kun me ryhdymme suunnittelemaan sopimuksia, koska sopimus on nimenomaan koko turvallisen työmarkkinan ydin Tämä on kysymys, joka usein selvitetään näissä työehtosopimuksissa, koska työn tekijä saa turvallisemman työsopimuksen, mutta sitten tarvitaan myös joustoa, mitä taas työnantaja haluaa. Ja sen vuoksi meillä on työmarkkinaosapuolet ja ammattiyhdistysliikkeet, jotka näistä neuvottelevat. On paljon äh, ammattiyhdistysliikkeitä, jotka ovat äh, joitain kohtia tässä kritisoineet ja haluaisinkin kysyä, miten komissio suhtautuu tähän kritiikkiin ja siihen pelkoon, että äh, työmarkkinoilla että ammattiyhdistysliikkeet pelkäävät, että komissio sekaantuu työehtoneuvotteluihin. Ja tarkoittaako tämä sitten sitä, että EUn tuomioistuin viimeisenä sitten arvioi tämän työehtosopimuksen ja että tuomioistuin sitten päättää loppujen lopuksi, onko jokin työehtosopimus laillinen ja täyttääkö se direktiivin vaatimukset? Kiitos. Thank you. Kiitos. Seuraavaksi Rova Zdanoka vihreiden puolesta. Kiitos. Arvoisa komission jäsen, meidän ryhmämme pitää uusia ehdotuksia hyvänä. Ne ovat askel siihen suuntaan, että sitoumukset, jotka ovat sosiaalisessa pilarissa, muuttuvat konkreettisiksi. Pidämme erityisesti arvossa sitä, että tämä on suuntautunut työntekijöiden suuntaan ja tarjoaa perustan paremmille työskentelyolosuhteille, ennen kaikkea mitä tulee nimenomaan epävarmoihin työsuhteisiin, jotta huomioon työntekijät ovat digitaalisessa ja alustataloudessa ja suojelee paremmin myöskin tällaisia lyhytaikaisia, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevia henkilöitä. Kysymyksenä ensimmäiseksi se, että tämä direktiivi ei sisällytä kuitenkaan harjoittelijoita eikä oppisopimuskoulutuksessa olevia. Miksi näin on? Varmaankin tulemme tekemään asianmukaisia tarkistuksia tämän vaikutusalan laajentamiseksi. Pitäisimme hyvänä myös sitä, että olisi enemmän johdonmukaisempaa tekstiä mahdollisista valitusoikeudesta, muutoksenhakuoikeuksista ja mitä tulee sitten selkeytyksi, niin niitä tarvittaisiin siitä, miten ja kuinka tietoa annetaan työntekijälle hänen työolosuhteistaan. Tämäkin olisi siis kysymys, koska tekstissä, joka meillä nyt on, ei vastaa tähän kysymykseen, ei vastaa kysymykseen milloin. Ennen kuin tuo tieto on annettu, siis annetaanko tieto ennen kuin työsopimus allekirjoitetaan vai samalla hetkellä, kun työkirjo, työsopimus allekirjoitetaan. Ja sitten kysymys siitä, miten. Riittääkö itsessään työsopimus vai, vai riittääkö se, että tämä lisätään johonkin sääntöön, joka koskeva tätä työsuhdetta? Ja tarjoaako sopimus mahdollisuuden myös siitä, että työntekijä voidaan lähettää Tätä tarvitaan meidän mielestämme, mutta tämä ei ole riittävää sille, että työntekijä saisi äh, vain tiedon tällaisesta äh, lähettämisen mahdollisuudesta sopimuksen yhteydessä. Meidän mielestämme myös työmarkkinaosapuolten roolia pitäisi vahvistaa, etenkin kun tarvitaan äh, apua esimerkiksi oikeuksien oikeuksien varjelemisessa. Me olemme, tulimme tekemään tarkistuksia näistä asioista, mutta olisi mukavaa, jos saisimme kuulla teidän mielipiteenne näistä asioista, jotka meitä huolestuttavat. Kiitos. Then I give the floor to... Seuraavaksi Laura Agia, EFDD. Grazie, Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsenelle tästä ensimmäisestä työn ennakoinnista, sitten yhdessä teemme. On varmasti mahdollista päästä yhteiseen kantaan tältä pohjalta sellaisella tavalla, että pyrimme takaamaan työntekijöiden oikeudet mahdollisimman laajasti. Haluaisin, että komission jäsen voisi hieman syventää kolmea aihealuetta. Ensinnäkin, kun kyse on yrityksestä, aivan erityisesti pk-yrityksistä ja mikroyrityksistä, niin minkälaisia byrokraattisia tehtäviä annetaan yritysten tehtäväksi, kun kyse on tämän direktiivin täytäntöönpanosta? Ja sitten työntekijäkategoriat, joilla ei ole työehtosopimusta. Miten tämä direktiivi ja sääntö voisi jollakin tavalla sitten olla täytäntöönpanokelpoille myös heidän kohdallaan? Miten saamme takeet myös niissä töissä, jotka eivät suorastaan liity tämän äh, direktiivin soveltamisalaan. Eli täällä on mainittu jo harjoittelijat ja mm, oppisopimuskoulutettavat. Mehän tiedämme hyvin, että hyvin usein harjoittelijoita ja oppisopimuskoulutettavia käytetään hyväksi ja tämä aiheuttaa paljon kritiikkiä. Varmasti direktiivistä voisi olla hyötyä myös, jos puututaan näihin kysymyksiin. Entäpä sitten mm, itsenäiset ammatin harjoittajat, jotka tekevät työtään laskuttaen. On kansallisia sääntöjä, ja siellä useinkaan ei ole erityisiä mm, suojatoimia tai takeita tämän tyyppisille työntekijöille. Miten direktiivi voisi kattaa tai suojata myös nämä henkilöt? Ja jollakin tavalla, miten voitaisiin toteuttaa tätä direktiiviä ja se, mitä tapahtuu kansallisella tasolla. Tässä viittaisin aivan erityisesti Italian tapauksiin. Kiitos. Sitten herra Martin. Eh, edustaja Mölän käyttää puheenvuoron, jos sopii. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission ja sen siitä, että esittelitte meille tämän aiheen. Kyse on työskentelyolosuhteista, jotka olisivat varmemmat ja ennakoitavissa olevat Euroopan unionissa. Työntekijöiden oikeuksia on kovasti nyt kaltoin kohdeltu kansallisesti. Sama pätee osittain myös yrityksiin, työnantajiin. Eli tottumukset ovat muuttuneet. Ei ole aivan varmaa, että kaikki pysyvät tämän kehityksen perässä. Kun katsomme teknologista muutosta, joka on jo edennyt pitkälle Euroopassa, niin tämäkin vaatii meidän huomiotamme. Työntekijöiden etu on varmasti se, että saadaan miellyttävää ympäristöä, mutta kyse on siitä, että työntekijät tekevät työtä. Kun katsotaan vuoden 2017 sosiaalista tulostaulua, niin kymmenen vuoden kriisin jälkeen nyt elpyminen on käynnistynyt, mutta kasvu on kuitenkin hyvin heikkoa ja heikompaa mitä muualla maailmassa. Kun katsomme tilannetta tarkemmin ja niitä olosuhteita, ne eri muuttujia, esimerkiksi työttömyyttä, työllisyyttä, mahdollisuutta euroalueen ostovoiman kannalta esimerkiksi, niin meidän ryhmässämme näyttää siltä, että kenties olisi parempi hieman keventää tätä direktiiviä ennen kuin lähdetään tällaiseen prosessiin, joka on sitten kovin määräilevä. Joka tapauksessa kaikki määräykset, jotka on tehty 50 vuoden aikana, eivät ole olleet sellaisia, että ne olisivat hyödyttäneet työntekijöitä, erityisesti euroalueen työntekijöitä. Kiitos. Thank you. Uh, Kiitos. Ja nyt Rova Jongerius. Uh, and thank you to the commissioner. Kiitos, kiitos. Eli minun täytyy sanoa, että minä pidän tästä, että olette aktiivinen. Minulla on kysymys työntekijän määritelmästä. Eli eh, luonnollinen henkilö, joka tietyn ajan tuottaa palveluita toiselle henkilölle ja saa siitä korvauksen. Kuulin sanottavan, että nämä uudet työn muodot, eh, myös alusta työntekijät otettaisiin mukaan tämän uuden direktiivin alaisuuteen. mutta alustatyöntekijät äh, ovat äh, pitkälti itsenäisiä työntekijöitä. Ja minulla on kysymys, kattaako tämä määritelmä heidät? Koska jos tällainen alustatyöntekijä tekee itsenäisesti oman työnsä eikä toimi toisten ohjauksessa, niin eikö silloin tämä määritelmä järjestelmä jätä nämä alustatyöntekijät ulkopuolelle. Toinen liittyy informaatioon, jota on toimitettava työntekijälle ja että tämä on minimistandardi. Direktiivissä puhutaan myös artiklassa 19 paremmista ehdoista – kun me puhumme tästä ehdotuksesta, me tehdä selväksi, että tämä on mini, nämä ovat minimisääntöjä ja että kansallisella tasolla jäsenvaltiot voivat käyttää laajempaa luetteloa tästä annettavasta informaatiosta. Ja nyt käytän itse puheenvuoron. Nimittäin minä aion mennäkin suoraan asiaan. Minä en voi tukea tätä ehdotusta tässä muodossa. osapuolet Ruotsissa, kumpikin osapuoli siis ja kaikki poliittiset puolueet minun kotimaassani eivät ole tämän esityksen tukijoita. En nyt mennä yksityiskohtiin, mutta esimerkiksi on hyvin ongelmallista että on eurooppalainen määritelmä työntekijästä ja työnantajasta. Se on ydinkäsite työehtosopimusjärjestelmässä minun kotimaassani Ruotsissa. On tärkeää, että on sellainen käsite, joka pystyy sopeutumaan muuttuviin työmarkkinoihin ja kansallisiin erityispiirteisiin. Tämä myöskin vaarantaa tehokasta lainsäädäntöä – esimerkiksi verotuslainsäädäntöä, jossa EUlla ei ole toimivaltaa. Nämä on yksi näistä ongelmista, jotka tällä hetkellä voi mainita. Voin myös todeta, että on pelkoja ammattiliittojen piirissä ja poliittisissa puolueissa, että kun sosiaalinen pilari on luettelo yleisiä periaatteita – nuo periaatteet itsessään kyseenalaistuvat tämän yksityiskohtaisen vuoksi, joka on hyvin mutkikas ja jota on vaikea eh, sisällyttää niihin järjestelmiin tai suhteuttaa niihin järjestelmiin, jotka ovat olemassa. Ne, jotka arvostelevat sosiaalista pilaria, sanovat, että se on uhka läheisyysperiaatteelle. Ja me kaikki tiedämme, että se ei ole totta, sillä nuo yleiset periaatteet ovat joustavia – ja ne voidaan täyttää kansallisella tasolla. Mutta tämä äh, direktiivi kuitenkin sekoittaa, se hämmentää viestiä, ja minä todellakin toivon, että komissio voisi harkita uudelleen tätä esitystä ja keskittyä siihen, että tuetaan työmerkkinä osapuolia, koska on paljon toivoa sen suhteen, mitä voidaan saavuttaa sosiaalisen pilarin avulla. Reaktio tänään minun kotimaassani on se, että tämä pitäisi olla jotakin sellaista, jonka parissa voitaisiin tehdä yhdessä työtä tässä valiokunnassa, että me saisi samankaltaisia reaktioita muistakin jäsenvaltioista. Niin, että me todellakin voimme täyttää sosiaalisen pilarin ehdotuksilla, jotka eivät luo konflikteja, vaan jotka pystyvät muuttamaan agendaa. Koska minä en pelkää sitä, että, että epäilettekö meillä oli samoja tavoitteita, mutta että minä en voi tämän esityksen puolesta äänestää, eikä ainakaan Ruotsin jäsenvaltiona pysty tukemaan tätä neuvostossa. Haluaisin vain korostaa sitä, että alkakaa nyt käsitellä sellaista ehdotusta, jota kaikki voivat tukea. Kiitos. Eh, Seuraavaksi edustaja Sonder. Merci, merci madame la Kiitos puheenjohtaja. Komission jäsen, haluan kiittää teitä tästä näkemysten vaihdosta tänään. Kyseessä on teidän ehdotuksenne direktiivin tarkistamiseksi, jotta työskentelyolosuhteet olisivat avoimemmat ja ennakoitavammat. Varjoesittelijänä yhteistyötalouden tiimoilta olen jo voinut tehdä työtä uusien työskentelytapojen, työskentelymuotojen parissa. Haluamme myös nämä työpaikat ja työmuodot paremmin puitteistoihin. Pitää paikkansa, että tiettyjä kysymyksiäkin näistä aiheista nousee esille. Haluaisin esittää teille kolme kysymystä komission sen. Ensinnäkin työntekijän määritelmä. Määritelmä on laaja. Se kattaa tietyt itsenäiset ammatin harjoittajat tai sellaiset, jotka tänä päivänä katsotaan itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi. Voisitteko hieman lisää perustella näiden henkilöiden mukanottoa. Ja toinen kysymys liittyy muiden direktiivien soveltamista. Kun kyse on työntekijöistä ja työnantajista, niin onko tarkoitus, että noudatetaan, sovelletaan myös muita direktiivejä? Ja viimeisiksi pk-yritykset ja aivan erityisesti Äh, pienet yritykset, tietysti yritykset myös yleisesti. Kollegat ovat tämän aiheen nostaneet jo esille. Oletteko voinut varmistaa, että on toteutettu jonkinlainen pk-yritystesti niin, että ei synny lisää taakkaa, lisää hankaluuksia. Ja vaarana sitten olisi, että syntyisikin aivan päinvastainen tilanne kuin mihin me kaikki pyrimme. Haluamme antaa sosiaalisemman, sosiaalisemmat kasvot Euroopalle. Tämä tavoitehan on sellainen, johon me kaikki varmasti voimme yhtyä. yhtyä. Kiitos. Thank you, Mr. Kiitos ja nyt herra Mann. ja Finland. Kiitos, rouva komission jäsen, hyvä Marian. Minusta on hyvä, että on aloitteita ja minusta on oikein, eh, se, että aloitteet saavat aikaan keskustelua ja ne voivat kenties saada aikaan myös sen, että joudutaan pohtimaan tarkkaan sitä, mitä pyritään tavoittamaan. Tämä kaksinkertainen konsultaatio työmarkkinaosapuolten osalta niin sanoin niihin puoliin, jotka eivät ole yhtä mieltä asiasta, on ollut kuuleminen, mutta me emme kuitenkaan tunnista itseämme näistä tuloksista. Mistä se johtuu? Johtuuko se siitä, että erot ovat niin suuria, että niitä ei pystytä niistä päästä eroon, vai onko on nämä kuulemiset pidetty erikseen, että nämä koottaisiin nämä tiedot yhteen, koska meillähän on eurooppalainen sosiaalinen vuoropuhelu, mutta näyttäisi siltä, että tässä nyt on hiekkaa rattaissa. Sitten on aivan oikein, että meidän pitää toimia reilusti Eh, suhteessa toisimista, vaan on olemassa tämä osapuolten välinen suhde. Mutta eh, ne, jotka eh, saavat voivat työvälityksestä ei tarvitse jotakin kirjallisena, ei pelkästään suullistamaan mukavasti selitettynä. Välttämätöntä on sanoa, että annetaan kirjallisena nämä tiedot niin, että on myöskin todiste olemassa. Tämä on hyvin tärkeä asiakirja ja tämä on tärkeä askel, jota tähän mennessä vielä on tehty. Ja sitten tämä kuuden kuukauden koeaika, joka täällä on, minä tunnen tämän Saksastakin, tavallisesti kuusi kuukautta on kummallakin osapuolelle tärkeäksi. kolmen kuukauden jälkeen ei pysty oikein saamaan selkeää yleiskuvaa, mutta kuusi kuukautta on hyvä jakso. Mutta on ehdotettu, että voisi olla poikkeuksiakin. Haluaisin tietää, millaisia nuo poikkeukset olisivat, miltä ne näyttävät. Ja sitten minusta on äärimmäisen tärkeää, että kaikki tekevät työtä sen parissa, että on selkeä käsite työntekijälle. Meillä on näitä monia näennäisiä itsenäisiä ammatinharjoittajia, jotka kiertävät yhteisiä sääntöjä, kiertävät eh, tätä reiluutta, joka on olemassa, ja sanovat, että he ovat itsenäisiä ammatinharjoittajia. Se merkitsee sitä, että he voivat tavallaan vetäytyä myöskin kaiken vastuun ulkopuolelle. Olisi hyvin tärkeää saada tälle määritelmä, ja niin kuin sanottu, eh, hiki on osoitus hyvin tehdystä työstä. Ja nyt Rauva Rodriguez. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa komission jäsenelle ja komission ehdotukselle tämän direktiivin muutoksesta. Tämä on hyvä askel Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarien täytäntöönpanoa. Tämä sosiaalisten oikeuksien pilari on hyvin tärkeä aloite. Oli, että voimme hoitaa tilannetta Euroopan unionissa ja korkean tason hyvän, hyvän yhteistyön ansiosta parlamentin, komission ja neuvoston välillä tämä onnistui. On totta, Göteborgissa meillä oli hyvin vahva valtuuskunta edustamassa parlamenttia. Se oli hyvin tärkeä poliittinen tosiasia. Siellä oli edustajia kaikista ryhmistä, jotka tukivat parlamentin mietintöä. Ja se, antoi, ja se, se vahvisti myös parlamentissa suuren enemmistön äänestyksessä. Nyt haluamme sitten nähdä, että, että tämä pilari toteutetaan ja uskon, että meillä täytyy olla hyvää yhteistyötä ja nyt jälleen parlamentin ja komission välillä. Siksi minusta tämä aloite on hyvä. Tässä me käsittelemme uusia suuntauksia työmarkkinoilla, uudenlaisia työpaikkoja, mutta meidän täytyy varmistaa, että oli työn muoto mikä tahansa, on kaksi perusehtoa, jotka pitää taata kaikille ihmisille työmarkkinoilla. Nimittäin selkeät työsopimukset ja toisekseen sosiaaliturva. Minulla on kysymys tämän pohjalta komission jäsenelle. Tämän direktiivin ja sosiaaliturvan saannin välinen yhteys, koska tässä ehdotuksessa on hyvin tärkeä yksityiskohta. Nimittäin siinä kehotetaan niitä, jotka allekirjoittavat tämän julistuksen määrittelemään, mikä sosiaaliturvajärjestelmä kattaa tietyn työntekijän. Tämä on mielestäni tärkeä yksityiskohta ja se on myös positiivinen koska näin voimme varmistaa, että jokainen henkilö, joka on töissä, saa, kuuluu tiettyyn sosiaaliturvajärjestelmään. On hyvin tärkeää, että me pidämme kiinni tästä yksityiskohdasta, joten kysymykseni komissiolle on, mikä on tämä yhteys, jonka te olette suunnitelleet tämän direktiivin ja sosiaaliturvan välillä. Ja sitten vielä lopuksi työmarkkinaosapuolten roolista. Olkaamme nyt äh, selkeitä. Ennen kuin äh, äh, komissio kuuli parlamenttia, se kuuli työmarkkinaosapuolia. Ja näin sen pitää ollakin. He olivat mukana, heitä kuultiin. Ja ihan loppuun asti tässä ponnisteltiin. Ja koskapa ei saatu aikaan sopimusta – Siksi komissio tekee ehdotuksen direktiivin tarkistamisesta, joten työmarkkinaosapuolten täytyy tämä ymmärtää. Ja kun me olemme käsitelleet tämän, niin sosiaali- tai työmarkkinaosapuolethan voivat mennä pidemmälle kuin tämä direktiivi. Meidän täytyy olla hyvin selkeitä siinä, että ei millään muotoa parlamentti ei heikennä työmarkkinaosapuolten roolia. Tämä täytyy tuoda selkeästi esille. Kunnioitan toki puheenjohtajamme puheenvuoroa. Oletan, että puheenjohtaja puhui Ruotsin valtuuskunnan jäsenen roolissa. On kuitenkin varmaa, että SND-ryhmä tukee täysin tämän direktiivin tarkistamista ryhmänä. Thank you. I was very... Kiitos. Olin hyvin selvää, että puhuin nimenomaan tässä roolissa. Tämä oli siis ruotsalainen kanta. On hyvä, että kuuntelemme kaikki ehdotukset, olipa ehdotus portugalilainen, ruotsalainen, saksalainen tai alankomaalainen ehdotus. Nyt Rova Tysonin tehtävänä on selviytyä kaikista näistä kannoista. Rova Blinkevich, te pyytäisin olemaan lyhyt sanainen. Kiitos puheenjohtaja. Yritän puhua lyhyesti. Komission jäsen, haluaisin kiittää teitä kovasti tästä ehdotuksesta. Me olemme kovinkin innostuneita siitä, että kehitetään sosiaalista pilaria. Sitähän voidaan toteuttaa vain, jos meillä on aivan erityiset välineet käytössämme. Kyse on vähimmäisehdoista säälliselle työskentelyolosuhteille. Työntekijän on koettava olonsa turvalliseksi työssä. Haluaisinkin kysyä teiltä seuraavaa. Katsotteko, että tämä ehdotus voisi tuoda ihmiset pois varjotalouden piiristä, sillä jäsenvaltioiden tilannehan vaihtelee valtiosta toiseen. Jossakin jäsenvaltiossa, kenties Skandinaviassa ja toisessa eteläisessä jäsenvaltiossa tai keskisessä Euroopassa tai itäisessä Euroopassa tilanne on erilainen. On tärkeää, että ihmiset voivat tehdä laillisesti työtään ja saada myös sosiaaliturvan työntekonsa kautta. työmarkkinaosapuolet eivät aina pääse sopimukseen keskenään ja varmasti komissio on myös tietoinen niistä syistä, jotka johtavat tällaiseen tilanteeseen. Me teemme täällä parlamentissa työtä ja meidän on sitten viimeisteltävä tämä päätös. Kiitos. You, uh, Mr. Edward. Kiitos nyt äh, Edward Martin. Kiitos puheenjohtaja. Luulin, että minut unohdettiin sen takia täällä viittiloin. Minäkin olen tyytyväinen siihen, että komissio on tehnyt aloitteen. Ajatuksena on se, miten voimme taistella työntekijöiden epävarmoja työsuhteita vastaan entistä paremmin. Tässä oikeastaan puututaan liberaalien lakien seurauksiin. Niitähän meillä on ollut viimeisten parinkymmenen vuoden ajalta. Eli kenties pitäisi perehtyä niihin syihin, jotka ovat johtaneet nykytilanteeseen. Te toki toimitte valtavirtaa vastaan. Minä pidän sellaisesta tilanteesta, mutta tulisi siis perehtyä jokaiseen jäsenvaltioon ja niiden tilanteeseen EU:ssa. Kaikissa jäsenvaltioissa on käyty tätä typerää pientä kikkailua, taistelua ja samanaikaisesti on aiheutettu hallaa työntekijöiden oikeuksille. Jokaisen hallituksen päätehtävä kaikissa jäsenvaltioissa on oikeastaan ollut se, että on haluttu purkaa työlainsäädäntöä ja heikentää työntekijöiden asemaa. Minä kyllä perehdyn tähän tekstiin hyvin yksityiskohtaisesti, mutta aloite sinällään on hyvä. Täytyy myös perehtyä niihin käytänteihin, joita toteutetaan jäsenvaltioissa ja eri yrityksissä. Te ette sano yhtään mitään, ainakaan en ole mitään vielä nähnyt tästä. Eli eh, työn Työntekijät totta kai tarvitsevat ennakoitavuutta, tarvitsevat silmälasit, kun lukevat näitä ehdotuksia, mutta kyllä he tarvitsisivat myös kiikarit, jotta näkisivät kaukaisuuteen. Eli eh, jatkuvasti eh, noin 30 prosenttia joka vuosi työntekijöistä tekee mm, vain määräaikaisissa työsuhteissa työtään. Eli nämä ihmiset, jotka tekevät työtään tällaisella eh, työsopimuksella, te mainitsitte, että pitää olla kohtuullinen varoaika työntekijälle tietää, milloin hän tekee työtään ja milloin ei. Eli esimerkiksi perjantai-iltana työntekijä ei välttämättä tiedä, meneekö hän maanantaina työhön vai ei. Onko tämä teistä hyväksyttävää? Ja sitten kun katsomme, miten työpaikkoja on syntynyt Euroopan alueella, ainakin eteläisessä Euroopassa ja laajemminkin, vuodesta 2008 noin 80-95 prosenttia työsopimuksista on nimenomaan määräaikaisia tilapäissopimuksia. Eli pitäisi puuttua myös näihin käytänteisiin. Jossakin vaiheessa täytyy kyllä puuttua tilanteeseen, kun 30 prosenttia työvoimasta on määräaikaisissa suhteissa, eli kyllä täytyy huomioida myös nämä heikossa asemassa olevat työntekijät. Thank you, Sean Simon. Ja nyt Sir Simon. Uh, thank, thank, thank you, Madam President. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsenelle. Tässä teidän julkaistussa ehdotuksessaan ne yksi vaihtoehdosta, jota ehdotatte, on näiden nollasopimus, että nämä nollasopimukset tietyn ajanjakson jälkeen joutuisivat antamaan työntekijälle tietyn määrän tunteja, joka olisi parannus. Mutta ei kuitenkaan niin hyvä, kun kiellettäisiin kokonaan nollatuntisopimukset, mikä meidän pitäisi tehdä, koska ne ovat väärin. Teidän puheenvuorossanne minusta te sanoitte, ainakin muistiinpaneen mukaan, että meidän pitäisi antaa ihmisille minimimäärä tunteja nollatuntisopimuksilla. Toki näin pitääkin. Nollatuntisopimukset, jossa taataan minimimäärä tunteja, ei ole enää nollatuntisopimus. Tämä olisi hieno askel eteenpäin, mutta en ole nyt ihan varma, oliko tämä juuri se, mitä te halusitte sanoa. Olisin kovin tyytyväinen, jos te loppupuheenvuorossanne voisitte selkeyttää, että ollaanko tässä siirtymässä kohti tilannetta mahdollisesti, jossa kaikki sopimukset, jotka ovat sopimuksia, takaavat työntekijälle minimimäärän tunteja. Haluaisin lopettaa sanomalla, me teemme kaikki tätä työksemme, me tiedämme kuinka tämä toimii Teiltä on kysytty sata kysymystä, te saatte kolme minuuttia aikaa vastata. Te ette kykene vastata kaikkiin näihin kysymyksiin ja on todella houkuttelevaa äh, jättää pois ne kysymykset, joihin on hankalinta vastata. Joten ottakaa haaste vastaan ja vastatkaa minun kysymykseeni. Ihan tähän yksinkertaiseen ja helppoon kysymykseen. Okei, okay, uh, eh, then... Mikael Detchen aika uusi jäsen tässä valiokunnassa. Saksasta ammattiyhdistysaktivisti. Mikrofoni. Kiitos puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen. Minusta tässä on otettu tärkeä askel. Tähän uuteen direktiiviin liittyy toivo siitä, että moraaliton nollasopimuskäytäntö loppuisi mutta että sen loppua valmisteltaisiin. Pelkään kuitenkin, että käytäntö on nyt lyöty lukkoon artiklassa 9 sillä rajoituksella, että se liittyy työhön, jota tehdään tarpeen mukaan, mutta siitä huolimatta se voi olla oikeudellinen perusta nollasopimukselle, mikä minusta ei olisi hyväksyttävää. Ja niinpä tässä minusta on tehtävä parannuksia. Muuten pidän työmarkkinaosapuolten osallistumista keskeisenä kysymyksenä. Kiitos. Meillä on paljon muitakin puhujalistalla, koska en voi antaa teille puheenkaan nimittäin silloin käy niin, että me saa ainoatakaan vastausta olevaa niiltä, jos me vain jatkamme kysymysten esittämistä, mutta hän ei saa tilaisuutta vastata näihin kysymyksiin. Olen diplomaattinen ja sanon, että ei enää kysymyksiä. Nyt teillä on puheenvuoro komission jäsen Tyson ja ehkä teillä on aikaa ainakin reagoida johonkin esitettyihin kysymyksiin. Allow me, I will speak Dutch in my answers. Jos sallitte, puhun hollantia vastauksessa niin, että voin jälleen käyttää näitä hyviä tulkkauspalveluita, joihin menneisyydessäkin olen luottanut. Ja minun täytyy sanoa, että minulla on paha tapa pyrkiä vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Joskus ei ole mahdollista, mutta se usein liittyy siihen, että ei ole aikaa tai jolle niin helppoa kirjoittaa muistiin kaikkia yksityiskohtia, mutta aina olen käytettävissä, niin jos sen kysymyksen, voitte ottaa minun yhteyttä ja voin pyrkiä antamaan teille vastauksen, koska teillä on oikeus vastauksiin. I try to go... Yritän käydä kysymykset lävitse. Are we killing the flex... Sorry, King Netherlands <laughs> Niin, anteeksi, ajattelin, minä ajattelin puhua hollantia. Työmark Kysytte, että olenko, olemmeko me rikkomassa työmarkkinoiden joustavuutta. Edustaja Rodriguez sanoi hyvin, mikä tämän ehdotuksen ydin on. Hän ymmärsi tämän hyvin. Eli kysymys on siitä, että työmarkkinoilla, jonne tulee koko ajan uusia työn muotoja, usein hyvin joustavia muotoja, että huolehdimme siitä, että jokaisella työn uudella muodolla ja työehdolla, että siellä olisi minimisuoja työntekijälle. Eli miksi tällainen pilari, miksi meillä on pilari, jossa meillä on näitä oikeuksia ja velvollisuuksia? Sen vuoksi, että meidän täytyy huolehtia konvergenssista Euroopassa, meillä on sisämarkkinat ja sosiaalialalla meidän täytyy päästä enemmän konvergenssiin ja siitä meidän on ponnisteltava. Toisekseen meidän täytyy huolehtia siitä, että me sopeutamme vanhoja tapoja järjestelmiä uuteen todellisuuteen. Eli kaikki nämä joustavat työsopimukset ja nämä alustatyöntekijät, joustavat työt ynnä muut. Meidän täytyy huolehtia siitä, että kaikki tämä otetaan mukaan ja että kaikkia työntekijöitä suojellaan. No, me emme kiellä tietynlaisia joustavia sopimuksia. Me emme sano, mikä on mahdollista, mikä ei ole, kuinka monta tuntia täytyy saada töitä ja kuinka paljon ei. Tämä täytyy jättää työntekijöille, työnantajille, työmarkkinaosapuolelle, kuka niistä nyt sitten määrittelee. Mutta että kuitenkin useammille työntekijöille kuin aiemmin, eli myös alustatyöntekijöille ja ihmisille, joilla on hyvin vähän työtunteja, että heille on myös tällaiset suojelevat säännöt. Sen vuoksi me laajennamme kattavuutta tässä direktiiviehdotuksessa. Jos me vertaamme tätä tähän vanhaan asetukseen, jonka me tällä ehdotuksella nyt korvaamme, niin tämä on kattavuudeltaan laajempi. Miksi? Siksi, että tässä alkuperäisessä direktiivissä jäsenvaltioiden oli mahdollista sulkea ulkopuolelle hyvin paljon työntekijöitä. Eli tässä oli hyvin erilaiset lähtökohdat ja erilaiset tavallaan toteuttamistavat jäsenvaltioissa. Ja miljoonat työntekijät jäivät sosiaaliturvan ulkopuolelle, koska heidät jätettiin tämän direktiivin ulkopuolelle ulkopuolelle. Ja työmarkkinoilla tulee koko ajan enemmän tällaisia työmuotoja, joiden työntekijät ovat tämän direktiivin ulko, vanhan direktiivin ulkopuolella, niin sen vuoksi meidän täytyy huolehtia sosiaalistandardeista. Joten ei, me emme ole tässä rikkomassa mitään, se ei ole tavoite. Me tiedämme, että joustavuus on tärkeää taloudelliselle kasvulle ja työn, työpaikkojen luomiselle. Annetaan niiden kasvaa ja kukkia mutta meidän täytyy huolehtia siitä, että ihmiset, jotka tekevät töitä tällaisilla sopimuksilla, että heillä on edes minimi ennustettavuus työn määrästä ja että heillä on tarpeeksi, annetaan tarpeeksi avoimuutta, että he tietävät missä mennään ja että heillä on työehdot, jotka heitä myös suojelevat. Tämä on se tavoite. Sitten tämä, onko tämä nyt kuinka tämä täytäntöön pannaan. No, tästä on sääntöjä, kuten kaikissa asioissa sosiaalisella sektorilla tai tasolla. Täällä on kaikki klassiset muotoilut siitä, että mitä täytyy tehdä, mitä täytyy tehdä että nämä täytäntöön pannaan ja että työntekijät saavat oikeutensa. Ja me lisäämme tähän vielä asioita, koska tässä on kysymys informaatiosta. Me lisäämme tähän pienen elementin, joka mahdollistaa sen, että lyhyellä ajanjaksolla voidaan korjata mahdolliset virheet työnantajan puolesta, jos sitä pyydetään. Ja sitten jos joku tietty informaatio puuttuu, esimerkiksi informaatio, joka sanoo, että tässä on kysymys osa-aikasopimuksesta, niin silloin se on periaatteessa täysipäiväinen sopimus. Jos informaatiossa ei sanota mitään koeajasta, niin silloin olettamus on, että ei ole sovittu mistään koeajasta ja silloin koeaikaa ei ole. Ja silloin tämä henkilö on palkattu ilman koeaikaa. Ja sitten meillä on täällä myös määritelmiä, jota on jo aikaisemminkin ollut olemassa liittyen noudattamiseen ja oikeuteen vetää asia tuomioistuimeen – ja että suojellaan myös työntekijöitä huonolta käytökseltä, jos he vaativat oikeuksiansa. Ja sitten tänne on kirjattu myös tämä, miten todistelu hoidetaan. Kaikki tämä on katettu. Ja johtaako tämä pimeään työhön? No ei. Ensinnäkin tässä täytyy olla määritelmä sitä, kuka tekee töitä. Tämä ei ole mikään määritelmä, jonka me hihasta vedimme sen vuoksi, että haluaisimme uuden määritelmän. Ei vaan tämä on määritelmä, joka perustuu EUn tuomioistuimen tuomioon. Kuten te tiedätte, tähän mennessä hyvin paljossa eurooppalaisessa sosiaalisessa lainsäädännössä olemme jokaisessa laissa sanoneet, että mikä on työntekijä, tai sitten olemme antaneet sen Ähm, jäsenvaltion määritelmäksi. Mutta nyt tämä perustuu äh, tuomioistuimen määritelmään, eli äh, silloin kaikissa jäsenvaltioissa on tämä sama määritelmä. Ja me yritämme tällä tavalla estää sirpaloitumista sekä poikkeuksia, joita jäsenvaltioille aikaisemmin annettiin. Ja tämän me haluamme nyt välttää koska poikkeukset johtavat helposti siihen, että miljoonat työntekijät jäävät ilman sosiaaliturvaa. Mutta se, että me olemme nyt määritelleet, kuka on työntekijä, niin esimerkiksi työntekijä ei ole ammatinharjoittaja. Ja jos sitten tarkastetaan asioita, niin äh, esimerkiksi paikallisella tasolla täytyy katsoa, että se, joka täyttää työntekijän, äh, äh, työntekijän määritelmän, on työntekijä. Ja sitten jos käykin ilmi, että, että kysymyksessä on ammatinharjoittaja, niin silloin täytyy tehdä muutoksia. Ja tässä yritetään myös estää sitä, että meillä on tällaisia niin kutsuttuja ähm, piiloammatinharjoittajia. Kiitän myös Calvin Chambonin esittelijän hyvin positiivisesta lähestymistavasta ja tämän haluan sanoa kaikille muillekin. Herra Calvin Chambon viittasi siihen, että todellisuus on erilainen eri jäsenvaltioissa ja eri puolilla maailmaa. Toki on näin, mutta me olemme Eurooppa ja meillä on tietyt standardit. Tässä on kysymys minimisäännöistä. Me olemme sosiaalinen markkinatalous. Me lähdemme siitä, että sosiaalinen turva ja taloudellinen kasvu kulkevat käsi kädessä ja, ja työntekijöille täytyy antaa sosiaaliturvaa. Sitä me tässä teemme. Tämä oli myös tässä aikaisemmassa direktiivissä määriteltynä, mutta tämä on vanha, se on vuodelta 1991, eli edelliseltä vuosituhannelta. Eli tätä on nyt sopeutettava. Kattavuutta on laajennettava, enemmän, tämä täytyy koskea useampia ihmisiä ja että informaatiota on annettava ensimmäisestä päivästä lähtien, ensimmäisestä työpäivästä lähtien, eikä vasta kahden kuukauden kuluttua, kuluttua niin kuin aikaisemmin ja se, mikä on täysin uutta verrattuna aikaisempaan direktiiviin, joka korvataan, on se, että nyt me olemme kirjanneet tähän tiettyjä minimioikeuksia, jotka koskevat kaikkia työntekijöitä. Ammattiyhdistysliikkeiden rooli, te tiedätte, että tämä on lähellä sydäntäni, ei vain minun, vaan koko komission, myös meidän puheenjohtajamme ja näitä oikeuksia me kunnioitamme täysin. Me kysymme työmarkkinaosapuolilta, kuten meidän täytyy perustamissopimuksen mukaisesti, mutta myös siksi, että olemme vakuuttuneita siitä, että on aina hyvä, olisi hyvä, jos työmarkkinaosapuolet pääsisivät keskenään sopimukseen. Me kuulimme heitä kahteen otteeseen, kuten perustamissopimuksessa sanotaan. Työmarkkinaosapuolet tai me jouduimme yhdessä heidän kanssaan toteamaan, että ei ollut mahdollista käynnistää neuvotteluita, jotka johtaisivat sopimukseen. No, Göteborgissa huippukokouksessa olimme illallisella työmarkkinaosapuolten kanssa ja illallispöydässä me päätimme, että annetaan tälle vielä kuukausi aikaa. Määräaika oli mennyt umpeen, mutta päätimme, että okei, saatte vielä kuukauden ylimääräistä, jos saisitte aikaan ehdotuksen joulukuun loppuun mennessä. Mutta jos te siinä vaiheessa ilmoitatte, että te lähdette neuvottelemaan, niin sitten me lopetamme oman työmme ja te saatte hoitaa homman. Mutta ikävä kyllä, ei päästy sopimukseen. Mistä tässä on eroavaisuus? Tässä on kaksi isoa lukua. Yksi on tämä informaatio, joka on annettava työntekijälle ja koska se on annettava. Ja toinen minimioikeudet, tämä tällainen normatiivinen osio. Ja mitä tulee tähän ensimmäiseen, osaan, niin uskon, että työmarkkinaosapuolet olisivat voineet käynnistää neuvottelut tästä ja päästä hyvään tulokseen. Mutta tästä toisesta osiosta ei päästy sopimukseen. Nämä kuuluvat yhteen ja koska toisesta ei saatu sopimuksesta, niin silloin yksi työmarkkinaosapuolista sanoi, että no sitten emme käynnistä neuvotteluita tästä ensimmäisestäkään. Eli ajateltiin myös sitä, että miksi lähteä neuvottelemaan että, ja se kestäisi niin kauan, että tämän parlamentin mandaatti olisi jo mennyt ohitse. Silloin kaikki on aivan liian myöhäistä ja silloin tämä tärkeä, välttämätön ja kiireellinen lainsäädäntö olisi jäänyt jalkoihin ja myöhästynyt. Ja sen vuoksi komissio päätti tehdä itse ehdotuksen. No, tämän sanottuani. Niin me jätämme tässä ehdotuksessa kuitenkin vielä hyvin paljon tilaa työmarkkinaosapuolille. Katsokaa esimerkiksi artiklaa 12 tässä ehdotuksessa. Siinä sanotaan, että mitä tulee tähän normatiiviseen osuuteen, eli nämä minimioikeudet, mitä tähän lainsäädäntöön otetaan mukaan, joka koskee kaikkia työntekijöitä, niin jäsenvaltiot voivat päättää että ne jättävät kokonaan tämän työmarkkinaosapuolille, esimerkiksi täytäntöönpalon, joka voidaan aina antaa työmarkkinaosapuolelle, mutta että työmarkkinaosapuolet pääsevät sopimukseen näistä minimioikeuksista jäsenvaltioissa ja niiden toteuttamisesta, ja että saataisiin aikaan paketti, joka on vastaavanlainen kuin meidän direktiivissämme. Silloin koko tämä asia voidaan korvata työmarkkinaosapuolten sopimuksilla. Ja Monissa näissä artikloissa on jätetty selkeästi tilaa työmarkkinaosapuolille niin, että ne voivat toimia täydentävästi jäsenvaltion perinteiden mukaisesti. Eli täällä on hyvin paljon tilaa jätetty työmarkkinaosapuolille. No, ketkä tätä, ketä tämä koskee? Koskeeko tämä myös harjoittelijoita, väliaikaistyöntekijöitä, ja oppisopimuksia ja muuta. No, siis kaikki työntekijät ovat tämän kattavuuden alla. Jos on kysymys ö, harjoittelijoista, niin meillähän on hyvin erilaisia sääntöjä eri jäsenvaltioissa. Meidän täytyy katsoa, kuka on työntekijä meidän määritelmämme mukaan. Jos henkilö on työntekijä ja hänellä on se status, niin silloin hän on myös tämän direktiivin alainen. Me puhuimme jo harjoittelijoista. Ja tässä oli kysymys, miten tämä direktiivi suuntautuu ammatinharjoittajiin ja kuinka paljon kansallisessa lainsäädännössä on tilaa ammatinharjoittajien määrittelyyn. No, joka on työntekijä, häntä koskee direktiivi. Jos ei ole työntekijä, niin silloin on joku muu, esimerkiksi ammatinharjoittaja, ja sitä me emme tässä lähde määrittelemään. Sitten täällä oli sanonta, että, että tekninen kehitys menee niin paljon nopeammin kuin lainsäädäntö ja miksi me vain teemme lainsäädäntöä ja että evoluutio hoitaa hommansa, mutta ei, tärkeää on, että tapahtuu kehitystä yhteiskunnassa, se luo työpaikkoja ja hyvinvointia, mutta me olemme aina sanoneet ja mitä me olemme aina tehneet, Nimittäin sosiaalinen markkinatalous tarkoittaa sitä, että tapahtui mitä kehityskulkuja tahansa, niin me seuraamme tarkkaan tilannetta ja haluamme, että työntekijällä on tietty suoja ja turva. Ja sitä ei heikennetä uusilla säännöillä. Päinvastoin me huolehdimme nyt siitä, että kaikki nämä joustavat sopimukset, että niitä ei estetä mutta ne ihmiset, jotka työskentelevät näissä joustavissa sopimuksissa, saavat täyden suojan ja turvan. Työntekijän määritelmä, siihen olen jo vastannut. Sitten täällä oli kysymys, hyvin tärkeä kysymys, periaatteellinen kysymys. Voivatko jäsenvaltiot, jotka niin haluavat, antaa enemmän suojaa kuin mitä me tässä määrittelemme? No, vastaus on suoraan kyllä. Näin on aina tilanne, kun teemme lain, äh, äh, sosiaalista lainsäädäntöä. Artiklasta 53 sanoo, mitä me teemme. Jos me teemme jotain, niin aina on minimisäännöstä kysymys. Ja jäsenvaltiot voivat aina tehdä enemmän, ei vähemmän. Mitä Ruotsiin tulee, rouva puheenjohtaja. Minun täytyy varmaankin puhua ruotsalaisten kumppaneiden kanssa. Äh, oletteko te viitanneet artiklaan 12 teidän keskustelukumppaneittenne kanssa, niin silloin te näette, kuinka paljon tilaa työmarkkinaosapuolille jätetään. Minä tiedän, että Ruotsissa ja Skandinavian maissa on hyvin toimiva järjestelmä. Me kunnioitamme sitä täysin, joten täällä on todellakin jätetty hyvin paljon tilaa liikkuvan varaa. Ja kysymys on minimi suojelusta ihmisille, joiden tilanteessa täytyy tapahtua jotain. Olemme usein puhuneet siitä, kun me valmistelimme tätä sosiaalisten oikeusten pilaria Haluaisin vedota kaikkiin jäsenvaltioihin, joilla on jo hyvin pitkälle menevä sosiaaliturva, että kun me työstämme tätä, niin tukekaa, olkaa ystävällisiä näitä aloitteita. Eihän ole niin, että, että näitä pitäisi tukea vain niiden maiden, joiden pitää jotain vielä tehdä, vaan me tarvitsemme tukea myös niiltä mailta, jotka ovat paljon pitemmällä tai ovat pisimmällä. Eli tässä on kysymys oikeastaan siitä, että annetaan kaikille mahdollisuus, eikä tässä ole kysymys siitä, että estämme työmarkkinaosapuolia tekemästä omaa tehtävänsä. En nyt oikein ymmärtänyt, miksi Ruotsi asettuisi tätä ehdotusta vastaan, koska tämä on kuitenkin minimilainsäädäntö. Sitten täällä oli kysymys työntekijän määritelmästä ja mitä varten. No, kuten sanoin, tässä on tuomioistuimen päätös ja me käytämme tätä määritelmää. Ja se on kodifioitu nimenomaan tähän direktiiviin, ei muuhun lainsäädäntöön. Ei kaikille, mikä on olemassa. Tämä koskee vain ja ainoastaan tämän direktiivin sovellusalassa avoimista ja, ja ennustettavista ehdoista. Sitten on Sander ja muut äh, teidän kysymyksenne, että tämä ei vaikuta mitenkään siihen, miten jäsenvaltiot äh, jakavat äh, ihmisensä esimerkiksi liittyen verotukseen, sosiaaliturvamaksuihin ynnä muihin. Ei, vaan tämä direktiivi ei koske yhtään sen enempää eikä sen vähempää kuin mitä tässä esittelin. Työmarkkinaosapuolista puhuin jo. PK-yritykset, no meidän täytyy selkeästi myös huomioida PK-yritysten erityispiirteet. Me lähdemme siitä, että työntekijän ja työnantajan välinen suhde PK-yrityksissä usein on hieman erilainen laadultansa. Suurissa yrityksissä välillä pitää hieman auttaa lainsäädännöllä näitä vuoropuheluita ja, ja toimia, mutta PK-yrityksissä monta kertaa se on huomattavasti helpompaa. Eli löydätte kyllä yksityiskohdista tämän, että PK-yritysten asema on huomioitu. Koeaika, kuuden kuukauden koeaika. Me sanomme maksimissaan kuusi kuukautta, mikäli siellä on öö, koeaika. Jo, voiko se olla pitempi? No se on jäsenvaltioiden ja työmarkkinaosapuolten määriteltävissä, koska on tiettyjä töitä, jossa pitempi koeaika saattaa olla oikeutettu, mutta tämä on sellainen asia, joka tuolla kentällä päätetään. Mutta yleisesti ottaen olemme sitä mieltä, että kuusi kuukautta on riittävä, jotta ei käytettäisi väärin koeaikoja ja sitä seuraavaa uutta koeaikaa ja taas koeaikaa ja sen jälkeen ei enää tarvitse noudattaa tätä lainsäädäntöä. Sitten Rodriguezin kysymys siitä, miten, mikä on pääsy sosiaaliturvaan. On myös asia, joka kuuluu tähän pilariin. Me tulemme tekemään ehdotuksen sosiaaliturvan saatavuudesta todennäköisesti 13. maaliskuuta. Tämä tulee olemaan suositus ja me tulemme tekemään eron ehdotuksessamme sosiaaliturvan saannin, äh, saannissa yksityisyrittäjille, ammattiharjoittajille ja toisaalta työntekijöille. Eli me tulemme tekemään suosituksen, jolloin me voimme siinä määritellään. Tarkoitus on, että kaikki, jotka työskentelevät maksua korvausta vastaan, että heille rakennetaan sosiaaliturva, jotta olisi mahdollista myös siirtyä yhdestä paikasta toiseen työpaikkaan ilman, että menettää oikeutensa, vaan että näistä, tästä tulee oikeus ja turva kaikessa. Työmarkkinaosapuolikysymyksiin vastasin. Sitten Anna Autto Ajattaako tämä meitä saman ihmiset pois tuolta varjotalouden puolelta? Kyllä. Esimerkiksi nämä tällaiset tavallaan huijaus, ammatinharjoittajat eivät enää voi sillä tavalla toimia. Jos henkilö, joka on pakotettu ammatinharjoittajaksi, selkeästi on työntekijä, niin silloin hän saa sen oikeuden, mikä hänelle kuuluu ja hän on työntekijä. Ja menemmekö tässä vastavirtaan? Ehkä. Meillä on sosiaalipilari. Me olemme asettaneet omat tai suuntaviivamme, josta täällä olemme puhuneet moneen kertaan. Minusta me emme kyllä tässä kuitenkaan ehkä mene vastavirtaa, vaan ehkä virran mukana. Täytyy katsoa, mikä kehityskulut todellisuudessa ovat työmarkkinoilla ja taloudessa. Me näemme, että on yhä enemmän joustavia sopimuksia, kaikenlaisia ei-standardoituja sopimuksia. Niin epätyypillisestä ei tarvitse tulla tyypillistä, näin me olemme sanoneet Pilarissa myös, koska ihmisten täytyisi kuitenkin voida pikkuhiljaa astua kohti turvallisempia, varmempia työsuhteita. Se on yksi niistä asioista, johon me pyrimme. Mutta yksi asia on kuitenkin se, että ihmiset, joilla on tällainen joustava, epätyypillinen sopimus, että hänellä on oikeus pyytää työnantajalta äh, parempaa sopimusta, mikäli siellä on enemmän töitä. Ja työnantajan on vastattava tähän paperilla. Sitten tätä ei voi vaatia. tämä on aina vain, tämä on työsuhde. Mutta että täytyy olla mahdollista puhua tästä ja huolehtia siitä, että ihmiset eivät ainoastaan saa tietoa avoimista työpaikoista, vaan että heillä on mahdollisuus myös omassa työssään saada parempi sopimus. Mitä tulee sitten Äh, näihin lähetettyihin työntekijöihin ja vuokratyöntekijäfirmoihin. Meidän täytyy katsoa, miten nämä tässä toimivat, mutta meillä on myös niistä lainsäädäntöä, jota on noudatettava. Kentällä täytyy katsoa, äh, toimiiko se. Ja sitten nämä nollasopimus, äh, nollatuntisopimukset, herra Saiman, me emme kiellä niitä. Me emme sano, että yhden tai kahden tunnin tai X, vaan me sanomme tässä direktiivissä, että Voidaan tehdä hyvin lyhkäisiä sopimuksia vain, jos on kysymys kahdeksasta tunnista. Eli nollatuntisopimukset ovat mahdollisuuksia, mutta niitä ei voi jättää tämän direktiivin ulkopuolelle, koska tunti sopimuksissa ei ole rajattua tuntimäärää eikä sillä puhuta tuntimääriä, niitä ei voi siis jättää ulkopuolelle. Eli jos kyseessä on nollatuntisopimus, silloin tämä direktiivi on voimassa. Eli jäsenvaltiot eivät voi jättää nollatuntisopimusta tämän direktiivin toimialueen ulkopuolelle. Sosiaali- Joo, työmarkkinakumppanista puhuin jo. Toivon mukaan rouva puheenjohtaja, nyt olen antanut suurimmalle osalle kollegoista vastauksen. Keskustelu jatkuu, toivotan esittelijälle ja varjoesittelijöille onnea matkaan Kysymys on yli kahdesta kolmesta miljoonasta ihmisestä, jolle me annamme enemmän oikeuksia esimerkiksi informaation muodossa. Ja hyvin monet muut vielä tulevat tiettyjen artiklojen, kiitos tiettyjen artiklojen saamaan tästä etua. Ja me toivomme, että kaikilla ihmisillä täytyy olla tietty sosiaaliturva kaikilla työntekijöillä. Se on sosiaalilainsäädännön ja työlainsäädännön perusteellakin välttämätöntä. Me yritämme ylläpitää tasapainoa, joustavat työtä ja esimerkiksi jopa nolla sopimus nollatyötuntisopimukset ovat mahdollisia, mutta me olemme puhuneet erittäin paljon työmarkkinaosapuolten kanssa, työnantajien kanssa, työntekijöiden kanssa, pk-yritysten edustajien kanssa ja olemme yrittäneet kuunnella kaikkien argumentteja ja minä uskon, että eh, voisi sanoa, että tämä on aika tasapainoinen ehdotus. Me tämän siis laadimme ja jos me emme itse pitäisi sitä tasapainoisena, emme olisi sitä näin laatineet. Ja nyt on teidän vuoronne arvioida tämä. Ja olen vakuuttunut siitä, että te tulette toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. Kiitos. Thank you very much. Kiitos kovasti. Rova Täissen siitä, että annoitte meille näin yksityiskohtaisia vastauksia moniin kysymyksiin. Käytitte paljon aikaa pyrkien rauhoittamaan meitä, meistä joitakin tai antaen meille lisävalaistusta. Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että te aina tulette silloin, kun me haluamme käydä keskustelua ehdotuksista. tulette aina käytettävissä, ettekä te kiirehdi uskon. Teille varmaan on ongelmia nyt muiden sovittujen tapaamisten muun ohjelman kanssa tänään, kun niin paljon aikaa täällä tänään. Tässä on 28 kahdeksan jäsenvaltiota edustettuna tässä salissa. Meillä on eroja. Ja on myöskin tuolla kovia konflikteja jäsenvaltioiden kesken historiallisista syistä ja muistakin. Me teemme parhaamme parlamentin jäseninä ratkaistaksemme nämä. Ja olen varma, että tekin teette parhaanne selvityäkseni tästä omalla tasolla, että voitte löytää ratkaisuja niin, että voimme edetä asiassa ja tehdä hyviä päätöksiä, kun on kysymys tästä sosiaalisesta pilarista. Kiitos siitä, että olitte täällä tänään iltapäivällä tässä tiukassa keskustelussa, johon liittyy paljon kysymyksiä. Kiitos. Okay, friends, we still have uh, an Niin, hyvät ystävät, meillä on vielä asioita esityslistalla, jotka pitää käsitellä nyt kohdassa kymmenen esityslistalla, joka on taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden vahvistaminen Euroopan unissa. Of... Euroopan komission seitsemäs raportti. Minä olen tässä valmistelijana. Kysymys on siitä, että lausuntoluonnoksessa otetaan sen näkemys, että kohesiopolitiikka on unionin tärkeintä investointipolitiikkaa ja sitä se täytyisi ylläpitää edelleen. Anteeksi, me olemmekin kohdassa yhdeksän. Uh, ah, Okay. No niin. Otetaanpa askel taaksepäin ja palataan kohtaan yhdeksännyslistalle, joka merkitsee sitä, että meidän pitää olla todella tehokkaita, koska olemme nyt tilanteessa, että aika alkaa loppua. Annan puheenvuoron esittelijälle, talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso vuotuisen kasvuselityksen 2018 työllisyys- ja sosiaalinen Esittelijä on herra Hetman. Olkaa hyvä. Dziękuję pani przewodnicząca. Obiecuję, że z mojej strony będzie bardzo efektywnie. Na wstępie... Puheenjohtaja, lupaan, että käsittelemme todella tehokkaasti tämän kohdan. Haluan kiittää kaikkia kollegoita esittämistänne tarkistuksista mietintööni, jossa aiheena on vuotuinen kasvuselvitys ja sen työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat. Toivon, että työn tulos teidän tarkistustenne ansiosta on tasapainoinen. Tämä on varmasti hyvä lähtökohta sitten jatkotyölle ohjausjakson parissa. 256 tarkistusta on tehty ja suurimmalta osalta ne rikastuttavat mietinnön sisältöä. Merkkirajoitukset olivat tässä ongelmana, eli kaikkea emme saaneet mukaan tilarajoitusten takia, esimerkiksi köyhyyden vastaista työtä, lapsiköyhyyttä, pitkäaikaistyöttömyyttä, koulutusta, sitä, miten osaaminen voidaan sovittaa työmarkkinoiden tarpeisiin. Ja luonnollisesti täytyy muistaa myös tuottavuus. Aivan varmasti poliittisten ryhmien kesken on vielä näkemyseroja. Sehän on aivan luonnollista. Minä olen ehdottanut 37 kompromissitarkistusta ja varjoesiteltyjen kanssa järjestimme neljä tapaamiskierrosta. Tänäänkin on ollut olla yksi tapaaminen. Me jatkamme vielä kompromissien viimeistelyä. Toivon, että monissa kysymyksissä pääsemme tasapainoiseen tulokseen. Minun tavoitteeni neuvotteluissa oli se, että voisimme mahdollisimman tehokkaasti sovittaa yhteen eriävät kannat ja usein jopa vastakkaiset kannat eri poliittisissa ryhmissä. Vaikkakin kantamme ovat eh, aina jossakin kohtaa eriävät, niin silti kunnioitamme toinen toisiamme. Tärkeintä tässä aiheessa on se, että välitämme todellisen käytännönläheisen viestimme. Välitämme vahvan viestin jäsenvaltioille silloin, kun kyse on työllisyys- ja sosiaalipolitiikasta. Lupasin teille tehokkuutta ja näin myös toimin. Kiitos. Thank you for that. Kiitos. Puheenvuoronsa Javi Lopez. Olkaa hyvä. Muchas gracias. Kiitos puheenjohtaja puheenjohtaja. Ja minäkin olen lyhyt sananen, kuten meidän esittelijämme. Mitä haluaisin vain todeta, että haluan kiittää siitä sävystä, joka tässä on, ja työstä, jota esittelijä on tähän mennessä tehnyt. Ja myöskin varistuneen kanssa olemme löytäneet hyvin rakentavan sävyn niin, että pyrimme saamaan aikaan sopimuksia, mutta on varma, että olemme nyt todellakin käymässä lyhyesti jotakin perustavanlaatuisia kysymyksiä ryhmämme kannalta, miksi sosiaaliset rahastot ja miten saadaan aikaan kasvua palkoissa ja miten voidaan saada kestävyyttä sosiaalisen pilariin ja miten tämä ohjausjakso suhtautuu tähän sosiaalisen pilariin mikä taitaa vähimmäistuloa ja siihen liittyviä kysymyksiä, joita parlamentti on äskettäin todennut. Ja myöskin ja myöskin äh, äh, lastensamaan liittyvät kysymykset, eli on kysymys sopimuksista, jotka ovat äh, keskeisiä meidän ryhmällemme ja on, katsotaanpa sitten, että päästäisiin näissä asioissa hyvin sopimukseen, mutta niin kuin sanottu, sävy on ollut hyvin rakentava tässä työssä, jota tähän mennessä olemme tehneet sekä esittelijän että muiden potistaryhmien kanssa. Thank you. Kiitos. Ulrike Trebesius ei ole paikalla. Korvaako joku hänet? Ei. Jana Toom, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, on harmi, että keskustelemme mietinnöstä vasta nyt, kun työ oikeastaan on saatu jo päätökseen. Mietintö oli hyvin laadittu, esittelijä on tehnyt hyvää työtä, hän on laatinut järkeviä kompromisseja mahdollisuuksien mukaan. Käyttäisin kuitenkin muutaman hetken käsitelläkseni ensinnäkin työllisyysulottuvuutta. Työllisyystaso kasvaa Euroopassa, se on hyvä asia. Euroopalla on hyvä mahdollisuus päästä tähän 70 prosentin tavoitteeseen. Sehän on mukana myös EU 2020-strategiassa. On kuitenkin huomattavia eroja jäsenvaltioiden kesken. Työllisyysasteessa pitäisi vielä saada elpymistä aikaan. Ja sitten pitkäaikaistyöttömät. Täytyy pyrkiä integroimaan pitkäaikaistyöttömät ja huomioida heidän yksilöllinen tilanteensa. Tarvitaan luottamusta näille ihmisille, he ovat sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyysvaaran alla. On paljon myös esteitä työmarkkinoille pääs, pääsyssä, esimerkiksi tutkintotodistukset, pätevyys. Täytyy muistaa virallinen ja epävirallinen oppimisympäristö, niin ikään pitää huomioida vähemmistöryhmät, esimerkiksi pakolaiset. meidän tulee pyrkiä eroon myös osaamisvajeesta Euroopan työmarkkinoilla. Nuorisotyöllisyys tuli jo esille esittelijän puheenvuorossa. Se on edelleen korkealla tasolla. Ikävä kyllä, luvut pysyvät ennallaan niiden suhteen, jotka eivät ole töissä eivätkä koulutuksessa. Nuorisotyöllisyysaloitteella pyritään siihen, että kaikki ryhmät pääsevät mukaan, myös pakolaiset, vammaiset, vähemmistöt ja niin edelleen. Sitten sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden varassa olevat ihmiset, heitä on paljon. Tämä vaikuttaa talouden tuloksiin ja kestävän kasvun mahdollisuuksiin. Tässä suhteessa olen tyytyväinen siitä, että sosiaalisessa pilarissa päästäisiin eteenpäin. Sitä on ilmoitettu nyt jo jokin aika sitten. Tarvitsemme yhteistä lähestymistapaa sosiaalisten oikeuksien toteuttamiselle EU:ssa. Jos tämä ulottuvuus otetaan tosissaan, niin emme voi vain puhua työmarkkinoista ja innovoinnista mainitsematta työpaikkojen turvallisuutta ja sosiaaliturvaa. Sosiaalinen pilari on haaste jäsenvaltioille, mutta kyllä tässä toivon pilkahduksiakin on. Liian moni elää edelleenkin Euroopassa köyhyydessä. Kiitos. Is someone replacing? Korvaako joku Rova Kunevan? Ei. Sitten Rova Zdanoka. <laughs> Also. Minä korvaan Jean Lambertin tässä, joka, hän ei tänään ole, joka ei tänään ole parlamentissa. Niin, kompromissit, niitä on siis jo esitetty. Ja vihreän Euroopan vapaa-allianssiryhmälle tärkeä on tässä vaiheessa on, ovat seuraavat asiat. Ensinnäkin, että kehitetään indikaattoreita, joiden tulisi kattaa myöskin sosiaalisen pilarin eh, periaatteet. Niitä ei tällä hetkellä vielä kateta. Toiseksi sosiaaliset indikaattorit, niiden täytyy olla sellainen, että niillä on todellinen vaikutus. Ne täytyy ottaa yhtä vakavasti kuin taloudelliset indikaattorit. Ja niiden täytyy saada aikaan korjaavia toimia silloin, kun havaitaan, että on olemassa epätasapainoa. Kolmanneksi maakohtaisten suositusten täytyy ohjata maita panemaan toimeen oikeudenmukaisia siirtymävaiheita kohti kiertotaloutta. Neljänneksi jäsenvaltioiden lisäksi komissionkin täytyy antaa tilaa julkisille sosiaalisille investoinneille. Ja lopuksi on myöskin viitattava konkreettisiin, konkreettisen lainsäädäntöön tai ehdotuksiin, joita komissio on tehnyt liittyen niihin periaatteisiin, jotka ovat sosiaalisessa pilarissa. Tässä ovat meidän pääkohtamme. Eh, thank you. Kiitos. Ja sitten EFDD-ryhmä, onko joku paikalla edustamassa heitä? Ei. ENF, ei ketään. Ää, eh, ää, eh, Korva Kunevaa ei, ei edustanut kukaan. That means that we... Se merkitsee sitä, että they have left. and this is, he's not here either. There is no one left from... Ketään ei ole jäljellä komissiostakaan, joka haluaisi lisätä jotakin tähän, siis työllisyyden pääosastolta. Herra Hetman, saatte vielä yhden minuutin vetää yhteen esityksen. No cóż mogę powiedzieć. E, Mitä voisin nyt tässä vaiheessa sanoa? Johtopäätöksenä oikeastaan voin vain luvata, että meidän työmme viimeisin vaihe tämän aiheen parissa yritetään saattaa päätökseen. Tilannehan on sellainen, että joudumme tässä sovittelemaan yhteen eri näkemyksiä. Katsotaan, miten tämä onnistuu. Thank you very much. Uh, the adoption. Kiitos. Tämä hyväksytään valiokunnassa 26. 27. helmikuuta ja täysistunnossa tämä olisi maaliskuun kakkostäysistunnossa. Kiitokset tästä. Nyt siirrymme sitten kohtaan kymmenesyslistalla taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden vahvistaminen Euroopan unionissa, Euroopan komission seitsemäs raportti. Ja kuten totesin, olen siis valmistelija, niin voin todeta, että lausuntoluonnoksesta otan sen kannan, että kohesiopolitiikka, joka on, on niin tärkeintä investointipolitiikkaa, on jotakin, mikä täytyy säilyttää ainakin samanlaisella tasolla budjetissa tulevaisuudessa – kun päätetään monivuotisesta rahoituskehyksestä. Olen myös sitä mieltä, että sosiaalirahasto täytyisi säilyttää. Se on EUn tärkein väline integraatiossa ja työntekijöiden jälleen integroinnissa työmarkkinoille. Siinä on tärkeitä tukevia toimia sosiaalisen osallistuvuuden alueella. Se myöskin pyskii, se kautta pyritään torjumaan köyhyyttä ja eriarvoisuutta – Korostan myös sitä, että nopea täytäänpano ja, nope, ja nopeampi siirtymävaihe ohjelmakausien välillä, yksinkertaistaminen ja kapasiteetin kehittäminen ovat välttämättömiä. Luonnollisesti työpaikkojen luomisen potentiaalia unionin varoilla ei toteudu riittävästi. Sitä pitäisi vahvistaa edelleen. Ei mitään kuumia uutisia, mutta kuitenkin viestin lähettäminen, että on todellakin tarpeen saada korkeampaa toiminnan tasoa. Herra Prieto ei ole paikalla. Ja te edustatte siis kansanpuolueryhmää. Olkaa hyvä, käyttäkää puheenvuoro. Merci. Je souhaitais d'abord... Euh, Kiitos. Haluan kiittää teitä esittelijän ominaisuudessa tästä mietintöluonnoksesta. Se on oikein hyvä keskustelun ja pohdinnan perusta näin tärkeässä aiheessa kohesiopolitiikassa. Toivon, että käsittelemme aihetta rakentavasti. Kohesiopolitiikka, niin kuin kaikki tiedämme, on tärkeä väline solidaarisen Euroopan rakentamisessa. Sellaisen Euroopan rakentamisessa, joka on lähellä kansalaisiaan. Politiikan tulee hyödyttää kaikkia alueita, todellakin kaikkia. Olen yhden alueen, Ile-de-Francein Äh, johdossa ja näin ollen, näin ollen olen erityisen tietoinen siitä, minkälainen rooli alueilla on rakennepolitiikassa ja siinä, miten rakennepolitiikka vaikuttaa kohesioon taloudellisesti, sosiaalisesti, alueellisesti. Meidän tulisi mobilisoitua entistä enemmän. Meillä on vain erityinen vaikea tilanne Euroopassa. On kiireellistä – toimia, jotta Euroopan unionissa ei lähdetä harhateille, väärille raiteille. Kohesiopolitiikka sinällä tarjoaa meille lisäarvoa. Haluaisin kuitenkin aivan lyhyesti korostaa kolmea ongelmaa, jotka ovat operationaalisia, metodiin liittyviä ja jotka minun mielestäni voisivat tehostua, niitä voitaisiin parantaa. Kyse on monimutkaisuudesta ja täytäntöönpanosta. Mehän haluamme yksinkertaista kohesiopolitiikkaa, joka olisi tehokkaampaa, vaikuttavampaa ja vähemmän byrokraattista. Minusta tällä hetkellä hallinnollinen taakka on liian raskas. Suhteellisuuden tulisi valleta, kun valvotaan hankkeita ja valvotaan niitä myös rahoituksen näkökulmasta – jos kyse on vaikkapa 20 000 euron ja 200 000 euron hankkeesta, niin valvontavälineet eivät voi olla samat. Tarvitaan nopeampaa täytäntöönpanoa, yksinkertaistamista. Tämä kaikki on tarpeen. Hankkeiden toteuttajat hyötyisivät, jos toimittaisiin samalla tavalla kuin jo joissakin hankkeissa toimitaan. Ajattelen tutkimus- ja innovaatio-ohjelmaa esimerkiksi jo tällä hetkellä. Siinä yliopisto tai yritys täyttää vain yhden kerran verkossa hakemuksen ja saa sitten yhdeksän numeroisen tunnistenumeron. Jatkossa täytyy vain sitten syöttää tämä numero verkossa ja sitten kaikki tiedot säilytetään jatkoa ajatellen. Tätä todella voitaisiin pohtia. Samankaltainen järjestelmä voisi olla käytössä myös kohesiopolitiikassa. Kaikki hakijat, ehdokkaat olisivat näin eh, digitaalisessa portaalissa mukana. Kaikilla olisi oma tunnistenumero ja näin voitaisiin sitten keskittyä tähän hallintopuoleen. Hakija voisi tämän eh, tunnistenumeron syöttää eri ohjelmiin ja kaikki nämä tiedot, jotka on jo rekisteröity tietyn ohjelman eh, pohjalta mekaanisesti sitten siirrettäisiin myös uuteen ohjelmaan, johon hakemus esitettäisiin. Ja näin saisimme keskitetyn järjestelmän käyttöön. Toiseksi meidän tulee huomioida alueiden, välisiä, alueiden väliset erot entistä paremmin. On rikkaita alueita, joissa, joilla asuu rikkaita ihmisiä, mutta siellä asuu myös köyhiä ja hyvin köyhiä ihmisiä. Tästä nostan esimerkiksi Ilde Fansin alueen. Siellä toimin itse johdossa ja tietyissä departementeissa on todella rikkaita ihmisiä, rikkaita seutuja ja sitten sen Saint-Denisissa esimerkiksi on huomattavia ongelmia. Siellä on, on todella haasteellisia tilanteita ja paljon haittoja, haittatekijöitä. sitten kun käytetään BKT-indikaattoria äh, vertailuarvona, meillä olisi muitakin mahdollisuuksia. Voitaisiin ajatella muita vaihtoehtoja silloin, kun varoja jaetaan. Ensinnäkin voitaisiin huomioida työttömyystaso, nuorisotyöttömyyden tason. Mehän tiedämme, että työt, nuorisotyöttömyys on surullisen korkealla tasolla. Voitaisiin ajatella lisäkriteereitä VKT lukujen lisäksi. Kohesiossa tulisi huomioida paremmin tämän tyyppiset indikaattorit silloin, kun varoja haetaan, niin että todella päästäisiin siihen, että työllisyys paranee. Yksinkertaistamista, vähemmän byrokratiaa, suhteellisuusperiaatteen toteuttamista, noudattamista ja sellaista politiikkaa, jossa paremmin otetaan huomioon alueiden sisäiset epäsuhdat ja eriarvoisuustekijät. Nämä seikat ansaitsisivat huomiomme ja olen vakuuttunut siitä, että voimme yhteistyöllä näitä asioita työstää tyydyttävällä tavalla. Kiitos. Thank you, Mr. Kiitos, herra Didier. Guterres Prieto ei ole paikalla, joten Agnes Jonkerus, olkaa hyvä. Thank you, and, uh, indeed I'm... Kiitos, minä todellakin olen tänään Sergion tilalla ja aloitan kiittämällä puheenjohtajaa siitä, että hän luonnosteli tämän lausunnon. Se on hyvä lähtökohta keskustelulle ja minusta meille ja ihmisille, joiden sydäntä lähellä on sosiaalipolitiikka. Siinä on paljon puolusteltavaa tulevissa keskusteluissa, joita me todellakin tarvitsemme hyvän lausunnon. Minä nimittäin en tiedä, mutta ehkä, ehkä olemme liiankin huolissamme. Olemme huolissamme mahdollisista leikkauksista vuoden 2020 jälkeen EUn kohesiorahastoon, Brexitin jälkeen ja mahdollisten muutosten jälkeen, jotka koskevat prioriteetteja Euroopan unionissa – en tietenkään sano, etteikö energiaunioni tai sisämarkkinat tai digitaaliunioni olisi tärkeitä. Olen kuitenkin myös sitä mieltä, että jos kohesiopolitiikka takaa lähestymisen sosiaalipolitiikan alueella ja antaa tiettyä varmuutta, sillä on vaikutus ihmisten elämään. Ja minun mielestäni sillä tulisi saada kaikki se huomio, mikä on tarpeen silloin, kun laaditaan seuraavaa monivuotista rahoituskehystä. Yksi asia mitä on selvää, sosiaaliset investoinnit ovat edelleenkin äh, kriisiä edeltävän tason alapuolella. Jäsenvaltioiden tulee tehdä enemmän, jotta ne voivat tarttua tähän, näihin haasteisiin, joita nyt on ja joita tulee. Rohkaisisi jäsenvaltioita tähän toimintaan – Minulla on täällä ryhmäni lausunto, että ryhmäni tulee vastustamaan mitä tahansa suunnitelmia, joilla pyritään alentamaan kohesiopolitiikan kunnianhimon tasoa, mutta se on mainittu myös teidän luonnoksessannekin, joten me tuemme sitä. Haluaisin esittää muutaman kommentin vielä siitä, miten kohesiopolitiikka, siis tällainen eh, lähentyminen, joka tähtää korkeampiin standardeihin, tapahtuu niiden mukaisesti, voisi osaltaan myös mm, olla sellaista realiteettia, joka toteutuisi myöskin uudessa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Eli kun keskustellaan nyt tästä seuraavasta rahoituskehyksestä, me haluaisimme vedota, että käytäisiin tällainen pohdintakierros kohesiopolitiikasta ja sen tehokkuudesta, miten tärkeää se on sosiaalisen edistyksen edistäjänä, miten se äh, antaa tuloksia sosiaalisten tavoitteiden saavuttamisessa. Nimittäin sehän ei sinänsä ole menneisyydessä saanut mm, vietyä, vietyksi eteenpäin tätä lähentymistä korkeamman tason sosiaalisen standardien mukaisesti – niin se, että sosiaalipolitiikka asetettaisiin vastaamaan sosiaalisia tavoitteita, siitä huolimatta jää sosiaalistaloudellisia eroja, jotka ovat suuria Euroopan unionissa, ja on myöskin uusia maantieteellisiä jakolinjoja, ja näiden syntymistä on kiihdyttänyt kriisi. Ehkä meidän tulisi tässä lausunnossa puhua sen puolesta, että olisi uusia indikaattoreita joilla mitattaisiin sosiaalista lähentymistä. Esimerkiksi sosiaalisen edistymisen indeksi, joka viittaisi tai kertoisi siihen, että alueet, joilla on korkea BKT henkeä kohti, eivät välttämättä ole huippu suorittajia silloin, kun on kysymys sosiaalisesta edistyksestä ja että sosiaalisen edistyksen indeksi, joka komissiolla olisi, se tähtäisi sosiaalisen edistyksen monia ulottuvuuksia, niin että alueet voisivat identifioida ne asiat, jotka ovat niille kaikkein tärkeimpiä kohdata. Esittelijöinä me tulemme auttamaan teitä tämän asian käsittelyssä niin, että saamme viettyä eteenpäin näytös siitä, miten voidaan todella mitata edistystä todellisessa kohesiossa EU:ssa ja miten viedään sitä eteenpäin. Kiitos. Thank you. Kiitos. Seuraavaksi Jana Żytnianska ECRstä. Pekne, pani predsedajúca. S radosťou... Kiitos, Luin teidän lausuntoluonnoksenne suurella mielenkiinnoksella. Ki- Kiinalla. Olen tietoinen, että minun kotimaani Slovakia voisi pyrkiä parempaan, voi kykenee pyrkimään parempaan elintasoon kaikille kansalaisille. Kiitos näiden kohesion. Kansalaiset eivät välttämättä näe kuitenkaan sitä ja ovat sitä mieltä, että resursseja ei ole käytetty hyvällä tavalla. Emme me voi syyttää kohesiopolitiikkaa sinällään. Me itse usein aiheutamme jäsenvaltiossa ongelmamme, joten aina on tilaa parannuksille. Emme me voi sulkea silmiämme siltä, mikä ei toimi. Jos joku ei saa aikaan tarvittavia tuloksia, odotettuja tuloksia, niin silloin meidän täytyy miettiä, mitä me voimme tehdä sille. Täällä on mainittu kaksi tärkeää asiaa, olen niistä samaa mieltä. Ensinnäkin tehokkuus ja kohesion todelliset tulokset. Ja kaksi, keskittyä osaamiseen, nuorten ihmisten pätevyyteen, osaamiseen ja taitoihin. Juurissa on paljon potentiaalia tulevaisuutta ajatellen, joten minun tarkistukseni keskittyvät näihin asioihin. Kiitos. Thank you. The... Kiitos. Alden edustaja seuraavaksi. Ei, kyllä, ei, kyllä, ei, kyllä, ei. Sitten siirrymme Guen ngln edustajaan. Olkaa hyvä. Pimenta Lopes. Pimenta Lopes.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 sisämarkkinoihin, mikä on sen rooli. Ja jos puhumme aivan rehellisesti, niin viime vuosien aikana on toteutettu myös tätä politikuripolitiikkaa, jolla on ollut todella tuhoisia vaikutuksia. Kohesiotahan tällä ei ole missään muotoa edistetty, vaan aivan päinvastaista. Pikemminkin erot jäsenvaltioiden välillä ovat kasvaneet ja köyhien ja rikkaiden välinen kuilu on vain syventynyt sekä jäsenvaltioiden välillä että niiden sisällä. Me katsomme, että kohesiopolitiikan tulisi toteutua asianmukaisesti. Sitä tulisi kunnolla täytäntöön panna niin, että huomioitaisiin jäsenvaltioiden strategiset tavoitteet. Eli ei tulisi olla tällaista ehdollisuutta kohesiorahastothan ovat ehdollisia. Nythän näitä ei millään järkevällä tavalla pystytä määrittelemään jäsenvaltioissa. Taloudellista, sosiaalista ja alueellista kohesiota ei voida toteuttaa ilman sitä, että huomioitaisiin esimerkiksi strategiset sektorit jäsenvaltioissa, keskeiset äh, talouden äh, sektorit ja huomioitaisiin työpaikkojen äh, luomismahdollisuudet ja niin edelleen. Jotta todella saisimme nimensä mukaisen politiikan, niin tämä politiikan lohko tarvitsisi enemmän budjettia. Budjettiahan on viime vuosien aikana leikattu ja tämä viimeisin budjetti todella osoitti sen, että kohesioon menevät varat ovat todella kutistuneet. Me kaikki tiedämme, että on annettu kommentteja siihen suuntaan, että EU-politiikalla tulisi kohesiota edistää, mutta kuitenkin leikkaukset ovat olleet huomattavia. Maksuissa huomioidaan PKTL-luvut, Ja sitten vielä kriittisiä kommentteja siitä, että investointitasossa on tingitty, on vähennetty investointeja kohesiopolitiikkaan ja Tämä on sitten tapahtunut niin, että esimerkiksi on ulkoistettu rajavalvontaa ja on tehostettu puolustusalan toimia. Haluaisin kiinnittää kollegoiden huomioon eräseen erityisen seikkaan, nimittäin siihen, että kohesiopolitiikassa tulisi huomioida myös sosiaalinen osallistaminen pakolaisten ja maahanmuuttajien osalta, vaan erityisesti? Green member. Täällä ei ole vihreitä edustajia paikalla tänään. Siinä me sitten EFDD, Laura Agea, ei halua sanoa mitään tästä asiasta. Joel Melon, tai ehkä herra Martin, ei. onko meillä aikaa vetää tähän työllisyyden pääosasto vielä mukaan tähän keskusteluun. Ehkä muutama sana. Herra Louis Teixiltä, jos hän haluaa sanoa jotakin aivan lyhyesti ennen kuin siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Kiitos ihan nopeasti. Olemme samaa mieltä monista kommenteista ja suosituksista. Me haluamme radikaalia yksinkertaistamista niin, että edunsaajat voivat hyötyä näistä varoista helpommin. Me haluamme tarpeeksi suuren budjetin ja komissioni, komission jäseni haluaa myös täydentää alueellisen katteen me tutkimme myös, voimmeko käyttää enemmän sosiaalisia indikaattoreita rahoituksen äh, myötämisessä. Joten uusia indikaattoreita siihen. Ja lopetan tähän syystä. Thank you. The... Kiitos. Määräaikatarkistuksille on 27. helmikuuta kello 12 vain englanniksi. Ja nämä käsitellään 25 ensimmäinen 22. maaliskuuta ja aluekehitysvaliokunnassa 27. maaliskuuta. Nyt siirrymme kohtaan 11, joka on koulutuksen uuden aikaistaminen Euroopan unionissa. Annan puheenvuoron valmistelijalle välittömästi. Edustaja Kozłowska Rajevic, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. E, szanowni państwo. E, Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Ensin haluaisin korostaa sitä, että tämä lausunto on tehty artiklan 54 pohjalta, eli voimme käsitellä vain työllisyysvaliokunnan eksklusiivisia toimivaltuuksia. Työmarkkinoilla kaikki joutuvat huomioimaan talouden yleisen tilanteen – Kyse on siitä, mikä on työntekijän koulutustausta. Miten hän on voinut koulutuksen näkökulmasta valmistautua tilanteeseen? Koulutus ja työ ovat tässä ikään kuin käsi kädessä ketjutettuina. Olen vakuuttunut siitä, että koulutuksessa kyse ei ole pelkästään sellaisesta seikasta, joka palvelee työmarkkinoiden tarpeita, vaan – tavoitteena ei suinkaan ole ainoastaan se, että koulutuksesta voidaan siirtyä työelämään. Täytyy huomioida myös koulutuksen laadukkuus. Voimme arvioida myös koulutuksen laatua siltä pohjalta, miten tämä siirtymä työmarkkinoille tapahtuu. Toiseksi haluaisin käsitellä sitä, että eurooppalaisten, eurooppalaiset työmarkkinat ovat hyvin pitkälle kehittyneet esimerkiksi teknologisesti. Ja lisääntyvä digitaalisuus on johtanut siihen, että entistä enemmän tarvitaan erityisosaajia, korkeasti koulutettuja. Entistä vähemmän tarvetta on matalamman koulutustason työntekijöille. Työmaailma on muuttunut ja koulutusjärjestelmässä tulisi pysyä tämän kehityksen mukana ja korkeakoulutuksen osalta voidaan todeta, että koulu, korkeakoulutuksesta on tullut ikään kuin massa toiminta ja tämä on melkomainen ansa. Entistä useampi suorittaa korkeaa Koulututkinnon, mutta välttämättä tämä ei sitten johda työmarkkinoilla hyvään tilanteeseen. Eli korkeakoulutetut eivät voi toimia työmarkkinoilla tyydyttävällä tavalla sen takia, että heidän koulutuksessaan on aukkokohtia. Yli 20 prosenttia nuorista eurooppalaisista ei oma edes perustaitoja, esimerkiksi kunnon luku- ja kirjoitustaitoa. Kyse on luku- ja kirjoitustaidottomuudesta ikään kuin toisessa asteessa. 20 prosenttia nuorista ei oma juuri mitään muita kuin aivan perustaidot, kirjoitus ja lukutaidon. Jopa korkeakoulutetut ja yliopistokoulutetut eivät omaa tiettyjä äh, perustaitoja. Eli mitä hyötyä sitten on tämän tapaisesta korkeakoulutuksesta, jos tulokset ovat tällaisia? Mitä me todella tarvitsemme tässä tilanteessa? Haluaisinkin työllisyysvaliokunnan lausunnossa esittää seuraavan ehdotuksen. Me tarvitsemme laadun parantamista korkeakoulutuksessa. Tarvitaan viitearvoja, vertailuarvoja koulutuksen arviointiin täytyy nimenomaan painottaa laadullisia, ei määrällisiä vertailukohtia. Eli onko meillä riittävästi sellaisia henkilöitä, joilla on tarpeeksi korkea koulutustaso, joka vastaa niitä tarpeita, joita meillä on. Näin voisimme koulutusjärjestelmän aukkokohdat kurua umpeen. Tietystä ammattiosaamisesta on kovasti kysyntää Kyse on varsin korkeasta osaamisen tasosta lukiotason ja toisaalta yliopistotason välillä. Tässä kohtaa meillä on aukkokohtia, eli tarvitaan sellaisia oppilaitoksia, joista saadaan aivan erityistä osaamista, ammattiosaamista. Sitten on myös mahdollisuus käyttää erilaisia harjoitteluja, harjoittelujaksoja, tulisi perehtyä myös sellaisiin ratkaisuihin, jotka osittain ovat jo käytössä. Tarvitaan erilaisia väyliä koulutuksesta työmaailmaan. Sanat eivät riitä, tarvitaan tekoja. Me emme reagoi riittävällä tavalla näihin haasteisiin. Myöskään koulutuslaitokset eivät reagoi riittävällä tavalla – Haluaisin, että pohtisimme juuri tätä koulutuksen ja työelämän välistä kytkentää. Thank you. I'll give the floor to... Kiitos. Puheenvuoron saa nyt Flavio Zanonato. Olkaa hyvä. Grazie Presidente. Vorrei innanzi... Kiitos puheenjohtaja. Haluan ensin kiittää esittelijää tästä lausunnosta ja varjoesittelijänä ST-ryhmästä. Aion tehdä joitakin tarkistuksia, joiden tarkoitus ennen kaikkea on vahvistaa tiettyjä kohtia ja syventää tiettyjä kysymyksiä, jotka ovat erityisen tärkeitä meille. Yksi lause minusta hämmästytti kovasti. Eli Harvardin professori Bock on todennut, että, että todisteet korkeakoulutuksen merkityksestä me saamme ikään kuin osaamattomuuden muodossa – Koulutus on aivan oleellisessa roolissa, kun kyse on yhteiskunnallisesta sosiaalisesta edistyksestä. Tarvitsemme laadukasta koulutusta, joka voidaan taata kaikille. Tämä takaa yhtäläiset mahdollisuudet sekä kunnioituksen kaikkien kesken. On syytä muistuttaa, että sosiaalisten oikeuksien pilari, josta on vasta ilmoitettu, on sellainen, että Kaikilla on oikeus koulutukseen, oppimiseen, joka on laadukasta ja osallistavaa. Tarkoitus on saavuttaa osaamista, taitoja niin, että henkilö voi täysin osallistua yhteiskunnan toimintaan ja voi päästä onnistuneesti työmarkkinoille. Jos me haluamme, että tämä pilari on ainoastaan hyvien ehdotusten listalla, niin sitten ei riitä se, että toimitaan vain periaatteiden tasolla, vaan täytyy ryhtyä mm, täsmätoimiin. On syytä täsmentää, että meillä on hyvin korkea työttömyys Euroopassa. Sille on monia syitä, rakenteellisia, taloudellisia, sosiaalisia syitä. Tulee kehittää osaamista, tämä on jatkuva prosessi jota täytyy tukea kaikissa koulutusvaiheissa, koulutusasteilla. Lisäksi katson, että koulutusjärjestelmän tulisi edistää työllistymismahdollisuuksia ja myös kansalaisosaamista, äh, horisontaalista osaamista – Tätä haluaisin painottaa esittelijälle. Haluaisin kysyä häneltä, mitä hän tarkoittaa kohdassa kuusi tässä lausunnossa, kun hän puhuu ammatteista ja tehtävistä ja pätevyydestä. En aivan ymmärrä tätä kohtaa, mitä tällä ilmaisulla oikein tarkoitetaan. Jäsenvaltioissa tulisi edistää myös koulutuslaitosten välistä yhteistyötä ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä ja yhteistyötä myös työelämän kanssa, kun kehitetään opetusohjelmia, erilaisia harjoittelumahdollisuuksia, oppisopimuskoulutusta, niin täytyy ymmärtää se, että tämä ei voi muodostaa sitten työvoimaa, halpaa työvoimaa tai ilmaista työvoimaa yrityksille – Meillä on ilmiö nuorista, jotka eivät ole koulussa eivätkä töissä. Meillähän on kuitenkin oppivelvollisuus tiettyyn ikään saakka ja on myös ilmainen koulutus tiettyyn ikään saakka. Tätä tulisi täydentää täydentävillä opinnoilla perus- ja toisen asteen koulutuksen jälkeen. Ei pidä unohtaa myöskään elinikäistä oppimista aikuisten osalta. Kyse on aktiivisesta osallistamisesta niin, että ennen kaikkea matalan pätevyystason työntekijöihin keskitytään ja muistetaan myös vähemmistöt sekä maahanmuuttajat. Kun kyse on pakolaisista ja maahanmuuttajista, niin on aivan välttämätöntä korostaa sitä, että tarvitaan uutta osaamista, uutta pätevyyttä. Tämä voi auttaa meitä kulttuurisesti ja taloudellisesti, sosiaalisesti vastaanottavissa jäsenvaltioissa. Tarvitaan myös muuntokoulutusta aivan erityisiin tarpeisiin. On arkioppimista, epävirallista oppimista. Sitäkin tulee eh, arvioida ja se tulee tunnustaa homogeenisen järjestelyn kautta uskon, että voimme tehdä esittelijä- varjoesittelijöiden kanssa hedelmällistä yhteistyötä ja tämä työ jatkuu seuraavassa kokouksessamme. Kiitos. Thank you. Kiitos. Herra Gerike oli paikalla. Rova Zitnanska korvaa häntä. Sitten Alde. Täällä ei ole paikalla edustajaa. Sitten edustaja Silikiotis. Hän on paikalla. Olkaa hyvä. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν να ευχαριστήσω εγώ με τη σειρά μου την εισηγήτρια για το σχέδιο της νομοδότησης. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää hänen lausunnostaan ja hänen tekemästään työstä. GUE NGL katsoo, että tässä on kuitenkin hyvin tärkeitä ongelmakohtia. Me katsomme, että koulutuksen tulee olla julkista – ja sen tulee olla ihmiskeskeistä. Tämä tarkoittaa sitä, että ei pidä unohtaa sitä, mitä Aristoteles filosofina sanoi. Hyödyllinen ihminen on ihminen, joka osallistuu julkisten asioiden hoitoon. Tätä ei pidä unohtaa. Koulutusjärjestelmän tulee olla siis sellainen, joka tarjoaa mahdollisuuden päästä työmarkkinoille, päästä työelämään mukaan. Valtion tulee tehdä työtä, kehittää koulujärjestelmää, koulutusmahdollisuuksia. Ei saa olla niin, että monikansalliset yritykset hoitavat tätä puolta. Koulutuksesta ei saa tulla sellaista, että siinä keskitytään vain äh, rahantekoon myöhemmässä vaiheessa. Tähän epäsuhtaan täytyisi löytää jokin ratkaisu, eli kyse on epäsuhdasta kysynnän ja tarjonnan välillä. Aina ei voi sanoa, että koulutuksella tämä hoidetaan. Koulutustahan kyllä on tarjolla, mutta työmaailmassa usein kuulemme ihmisten sanovan, että digitaalisuus on johtanut tähän epäsuhtaan kysynnän ja tarjonnan välillä. Me emme ole tästä argumentista samaa mieltä. Meidän täytyy päästä yksimielisyyteen siitä, että koulutuksen taso ei vaan digitaalisuus väistämättä johtaa siihen, että syntyy vähemmän tärkeitä työpaikkoja. Kenties syntyy toisaalta uusia työpaikkoja muualle, mutta olemme vakuuttuneita siitä, että tarvitaan sellaisia työpaikkoja, jotka ovat pysyviä, ei mitään tilapäistyöpaikkoja, epävarmoja työpaikkoja ja tarvitaan myös sosiaalisten oikeuksien toteutumista. Aivan niin kuin artiklassa 6 tässä lausunnossa todetaan, niin meidän on puhuttava myös näistä niin sanotuista työpaikoista, tekotyöpaikoista, joita työmarkkinoilla tällä hetkellä on, jotka ovat huomattava ongelma. Me emme voi hyväksyä tällaista tekotyöllistämistä ja näitä niin sanottuja itsenäisiä ammatinharjoittajia, jotka eivät sitä todellisuudessa ole. Työntekijä työntekijälle kuuluu sosiaalinen suojelu, sosiaaliturva. Emme voi hyväksyä sellaisia työpaikkoja, jotka eivät näitä ehtoja täyttä. Luonnollisesti teemme muutosehdotuksia, jotka ovat tämän suuntaisia. Kiitos. Thank you, eh, Terry Rein. Kiitos sitten Terry Reintke vihreistä. Thank you, Madam Chair, and thanks to the rapporteur for... Kiitos puheenjohtaja. Kolme asiaa. johon, jonka suuntaisesti tarkistukseen menevät. Ensimmäinen, digitalisaatio, automaatio ja robotisaatio. Kun katselee tämän hetken tutkimuksia, niin tässä on suuria eroavaisuuksia siinä, minkälaisia vaikutuksia näillä tulee olemaan työmarkkinoille. Ja se linjaus, mitä tässä luonnoksessa noudatetaan, on nimenomaan se, että johtuen muutoksista työmarkkinoille me tarvitsemme erilaisia koulutusjärjestelmiä. Olen samaa mieltä, mutta samanaikaisesti olen myös sitä mieltä, että meidän täytyy myös katsoa, minkälaisia perustaitoja, pätevyyksiä ihmisillä pitää olla, jotta voi selvitä muuttuvilla, yhä muuttuvimmilla työmarkkinoilla. Uusia haasteita on tulossa nopeasti ja siihen meidän koulutusjärjestelmän täytyy valmistautua ja valmistaa tulevia opiskelijoita. Toinen asia. Analyyseissä tämän päivän tilanne ja varsinkin työttömyys ja nuorisotyöttömyys liittyvät äh, näihin, äh, tähän epätasapainoon taitojen ja pätevyyden välillä eli työmarkkinoiden ja, ja, ja pätevyyden välillä. Mutta kyllä tähän vaikuttaa muitakin tekijöitä. Säästötoimet, viime vuosien säästötoimet ovat merkinneet paljon ja sitten mietitään, kuinka paljon rahaa on sijoitettu työpaikkojen luomiseen. Tämä on huomioitava, kun arvioidaan tilanne. Ja viimeinen asia, jota me haluaisimme vahvistaa, on elinikäisen oppimisen roolin vahvistaminen. Katso mitä tutkimuksia tahansa, niin muutokset työmarkkinoilla ovat aina päällimmäisenä. Eli jos on kaksikymppinen, niin tänä päivänä ei enää tee lopun elämänsä samaa työtä. Joten elinikäinen oppiminen on tärkeää, samoin kuin epämuodollinen koulutus. Me katsomme usein koulutuslaitoksia – mutta tulee myös olemaan muunlaisia muotoja, kuinka ihmiset eh, hankkivat itsellensä osaamista ja pätevyyttä. Se pitäisi myös mainita. Kiitos. Thank you, Laura. Kiitos. Laura Ajea, EFDD. Si, grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kollega Koslovskalle hänen eh, alku, alustavasta luonnoksestaan tästä hyvin tärkeästä aiheesta. Nyt käynnissä on yhteiskunnan syvällinen muutos teollisuusyhteiskunnasta postindustriaaliseksi yhteiskunnaksi. Me elämme aikakautta, jolloin tavarat korvataan mm, abstrakteilla arvoilla, estetiikalla ja niin edelleen, symboleilla. Herää kysymyksiä siitä, minkälaisia muutoksia tulisi tehdä koulutusmaailmassa? Meillä on koulutusmaailmassa uusia vaatimuksia. Välttämättä emme ole aivan sitä kontekstia vielä ymmärtäneet, missä kaikki tämä tapahtuu. On uutta teknologiaa, digitalisaatiota, robotiikkaa. Nämä ovat niitä uusia haasteita, jotka meidän on kohdattava ja joita meidän on arvioitava. Luonnollisesti tämä heijastuu myös työmarkkinoille ja koulutusjärjestelmiin. Uusi teknologia vaatii myös uutta, uutta osaamista. Uudessa työmaailmassa näitä taitoja tarvitaan. Pitää siis kehittää digiosaamista. Tämä tapahtuu sellaisessa kontekstissa, jossa muutokset ovat todella nopeita – Tämä voi olla myös yhteiskuntaa epävakauttava ilmiö. Näistä syistä koulutusjärjestelmän tulee sopeutua ja ottaa huomioon nämä muutokset. On tiettyjä strategioita, jotka ovat aivan oleellisen tärkeitä, eli miten voimme harmonisoida tutkinnot, osaamisen eri jäsenvaltioissa, kun kyse on saavutetusta pätevyydestä täytyy jatkuvasti tehdä myös työtä, jotta voimme taistella koulupudokkuutta vastaan ja myös aivovuotoa vastaan. On pohdittava, mitä tulisi tehdä, jotta voimme välttää köyhtymisen jäsenvaltioissa, kun ajatellaan inhimillistä pääomaa. Koulupudokkuus, koulunkäynnin keskeyttäminen on todellinen ilmiö tällä hetkellä – Tähän vaikuttaa myös kriisi taloudessa, köyhtyminen, eriarvoisuus. Ne ovat vain lisänneet koulupudokkaiden määrää. Euroopassa on myös luku- ja kirjoitustaidottomuutta, ei pelkästään digitaalista, vaan ihan perustavanlaatuista luku- ja kirjoitustaidottomuutta. Tämä on huomioitava koulujärjestelmässä. Pitää välttää lineaarisia leikkauksia koulutusjärjestelmään. Maa, joka ei investoi yliopistoihin, koulutukseen, koulutukseen, on maa, joka on tuomittu kuolemaan. Tämä on tosiasia. Meidän on huomioitava tiettyjä tosiasioita. Esimerkiksi omassa maassani ei edes investoida infrastruktuurin päivittämiseen. On sellaisia yliopistoja, ja korkeakouluja, jotka hajoavat kerta kaikkiaan käsiin ihan rakennuksina täytyisi kuitenkin huomioida esimerkiksi vammaiset opiskelijat. Eli tarvitaan aivan perustoimia koulutusmaailmassa, jotta voidaan huomioida se, mitä tapahtuu yhteiskunnassa, kun muutos on niin nopea. Tarvitaan hyvää varustelutasoa, mukavia opiskelutiloja, jotta voimme motivoida ja arvostaa myös opettajien tekemää työtä. Jäsenvaltioissa on tehty uudistuksia koulutusalalle ja ne ovat johtaneet siihen, että motivaatiossa on sitten syntynyt ongelmia opettajien keskuudessa. Opettajilla on kuitenkin tärkeä rooli nuorten koulutuksessa. Julkisen valtiollisen koulutuksen takaaminen tulisi olla toinen perustavoitteemme, jota tulisi edistää. Meidän me ei pidä tätä unohtaa. Ja sitten koulun ja työelämän välinen vuorottelu. Tämän tulisi olla todellinen vaihtoehto opiskelijoille. Tämän tulisi olla vapaaehtoista. Tulee ottaa oppia hyvistä yrityksistä, jotka tarjo- tarjoavat laadukasta koulutusta. Emme voi hyväksyä sitä, että väärinkäytetään eh, harjoittelua ja oppisopimuskoulutusta jonkinlaisena eh, halpana työvoimana ja väärinkäytetään opiskelijoiden osaamista. Tarvitaan arvokkuutta myös näissä vaiheissa, kun kyse on koulutuksesta, harjoittelusta ja oppisopimuskoulutuksesta. Kaikkien yritysten, myös monikansallisten yritysten täytyy tähän sitoutua. Silloin kun harjoittelijoita ja oppisopimuskoulutettavia otetaan, niin tätä ei saa nähdä vain halpana työvoimana Aiomme tehdä tarkistuksia tämän suuntaisesti ja olemme valmiita tekemään yhteistyötä valmistelijan kanssa. Kiitos. Thank you. Kiitos. Nyt annan puheenvuoron herra Martinille. Olkaa hyvä. Merci, madame le président. Je tenais... Kiitos puheenjohtaja. Haluan onnitella valmistelijaa. Ja tämähän on aika laisla harvinaista herkkua kuulla meidän suustamme tästä erinomaisesta lausunnosta, joka koskee koulutuksen nykyaikaistamista Euroopan unionissa. Koulutus on oleellinen prioriteetti Euroopassa, jotta työttömyydestä päästäisiin eroon. Teidän lausuntonne on hyvin kattava sekä toteamusten että ehdotusten suhteen. Tarvitaan yhteistyötä työmarkkinoiden toimijoiden kanssa, pitää taistella koulupudokkuutta vastaan, täytyy olla työ- ja koulutuselämän välistä vaihtelua harjoittelujen kautta. Täytyy poistaa sitä aukokohtaista kuilua, joka toisaalta on koulutusmaailman välillä ja sen hyvin heikon tason välillä, joka on nuorissa tutkinnon saavuttaneissa, kenties jo ylikoulutetuissakin on havaittavissa. Arvoisa valmistelija. Tässä lausunnossa on keskitytty ainoastaan tämän tekstin tavoitteeseen. Kyse on koulutuksen uuden aikaistamisesta. Kuitenkaan tavanomaisia ydinsanoja tähän ei ole sisällytetty niin kuin nyt yleensä Bryssel pyrkii kaikkiin teksteihin sisällyttämään tietyt sanat, eli maahanmuuttajat, sukupuoli, rakenneuudistukset ja mitä niitä muita onkaan. Eli teillä on aivan oikea ajatus niin, että todella pitäydytte ydinasioissa, ettekä vesitä omaa viestiänne ja omia ehdotuksianne. Eli bravo tästä työstä. Olisi kuitenkin hyvä, että tiettyjä seikkoja, jotka ovat vielä hieman epäselviä, kehittäisitte edelleen. Esimerkiksi minkälainen menettely, minkälainen organismi, mitkä kriteerit olisivat tässä tutkintojen arvioinnissa. Ja sitten kun kyse on harjoittelusta, joka on epävirallista, niin miten niitä arvioidaan? Me olemme valmiita auttamaan teitä valmistelijana me teemme tämän suuntaisia tarkistuksia. Kiitos. Thank you, uh, Madam Kiitos. Nyt edustaja Kozmovska Rajevic, teillä on viimeinen sana, niin kuin tässä aiheeseen. E, Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää kaikkia näistä kommenteista, huomioista. Olen täysin samaa mieltä siitä, mitä kuulimme. Tämä lausunto toki tarvitsee vielä parannuksia. Ikävä kyllä lausunnossa on tiukat mittarajoitukset. Emme voi tehdä pitkää tekstiä, mutta uskon, että tarkistusten kautta voimme useita seikkoja vielä syventää, eikä mitään tarvitse jättää pois. Nyt puhumme sosiaalisesta osallistamisesta. Sosiaalistakin osaamista tulee äh, laajentaa sekä koulutuksen että työelämän suuntaan. Puhumme niin sanotuista pehmeistä taidoista, soft skills. Juuri nämä taidot ovat varsin vaikeita kouluoppimisen puitteissa toteutettaviksi. Eli miten tällaisia, tällaista osaamista sitten tapahtuisi? Me haluaisimme, että koulussa – opetettaisiin tulevaisuudessa tarvittavia taitoja. Nyt koulu jää aina muutoksista jälkeen ja sen on hyvin vaikeaa seurata muutosten mukana. Joko koulun täytyy pysyä kehityksen tasalla tai sitten ulkomaailma täytyy tuoda kouluun sisälle, jotta nämä muutokset voidaan huomioida. Vain 20 prosenttia kouluista Euroopassa – toimii digitaalisesti niin, että käytössä on tietokoneet ja koko digitaalinen infrastruktuuri opiskelijoiden käytössä. Suurin osa nuorista joutuu toimimaan epätyydyttävissä olosuhteissa, on puutetta aivan perusrakenteista. Miten voimme vaatia sitä, että käytettäisiin entistä enemmän infrastruktuuria ja IT-tekniikkaa, jos sitä ei ole käytettävissä? Tämä uutuus täytyy aivan ehdottomasti sisällyttää koulutuksen uuden aikaistamishankkeeseen. On olemassa paljon analyysejä ja tutkimuksia, jotka osoittavat sen, että työmarkkinat ovat hyvin dynaamiset, syntyy uusia ammatteja, tehtävää, kenttiä, organisaatiot muuttuvat, eli maailma on hyvin dynaaminen ja äh, kehittyy nopeasti. Näin ollen on ajateltava toisella tavalla. Emme voi enää keskittyä ammattialoihin, vaan on nähtävä tämä osaamisen näkökulmasta, taitojen näkökulmasta. Eli tarvitaan ajatustavan muutosta. On pohdittava pätevyyttä, osaamista, taitoja, eikä tiettyjä ammattialoja on pohdittava sitä, mitä taitoja tarvitaan useissa ammateissa. Ja jos tällaisia taitoja omaa, niin sitten voi siirtyä työpaikasta toiseen, koska samat taidot ovat tarpeen eri tehtävissä. Logiikkaa, ajattelutapa on tässä siis muutettava ja on keskityttävä enemmän lyhyisiin kursseihin, lyhyen koulutukseen. Tällä hetkellä on paljon myös verkko kursseja, on MOOC, mobiilisovelluksia, Harvardikin kursseja, äh, jotka koostuvat ky- joidenkin kymmenien tuntien opiskelusta ja tämän jälkeen saa sitten äh, tutkinnon suoritetusta koulutuksesta. On myös mikrokursseja, jotka tarjoavat nuorille mahdollisuuksia päästä työmarkkinoille. Kyse on todella täsmäkoulutuksesta ja täsmätutkinnoista. Eli todellakin täytyy muuttaa ajattelutapaa ja joskus tarvitaan todella täsmällistä osaamista ja täsmällisiä tutkintoja, erikoistuneita tutkintoja. Sitten tällä keskusteltiin myös luku- ja kirjoitustaidon puutteista. Tämä on varsinainen vitsaus. Perustaitojen puutteet estävät nuorten pääsyä työmarkkinoille. He eivät voi myöskään kukoistaa omassa henkilökohtaisessa elämässään. He eivät voi edetä elämässään haluamallaan tavalla. Vetoa jäsenvaltioihin, jotta ne varmistavat sen, että yksikään lapsi ei lähde koulusta omaamatta perustaitoja. Ei voi olla niin, että kahdeksan vuoden koulutuksen jälkeen nuori ei osaa lukea. Nykymaailmassa tällaista ei kerta kaikkiaan voi olla. Tällä vuosituhannella ei voi olla niin, että opiskelija valmistuu korkeakoulusta, yliopistosta, eikä osaa lukea tai kirjoittaa kunnolla. Kuitenkin suuri osa äh, korkeakoulutetuista ei omaa näitä perustaitojakaan. Ei tämä ole mahdollista Euroopan unionissa. Um, Kiitokset tästä keskustelusta ja mietinnöstä. Määräaikatarkistuksella on 28. Äh, helmikuuta kello 12 ja parlamentissa se on tarkoitus hyväksyä 22. Äh, maaliskuuta. Äänestys kulttuurivaliokunnassa on 26. huhtikuuta. Nämä ovat tällaisia alustavia päivämääriä. Nyt siirrymme viimeisen kohtaan esityslistalla tänään. Nuorisostrategiaa koskeva täytäntöönpanoraportti ainakin puhunut valmistajalle Joao Pimenta Lopesille. Obrigado, senhora Presidente. Eh, desde logo dizer que eh, elaborar uma, uma opinião sobre esta matéria. Uh, olen laatinut lausunnon tästä aiheesta. Ja tässä saa, koska tässä saa käyttää niin vähän äh, sanoja, niin on erittäin vaikea olla tehokas ja täyttää ja kattaa kaikki nämä tärkeät äh, ajatukset. Tämä keskustelu auttaa meitä varmaankin asettamaan paremmin puitteet tälle lausunnolle ja antamaan vastuuvaliokunnalle hieman ohjeistuista. Hieman taustoista me tiedämme, mitä rajoituksia nuoret kohtaavat useilla eri rintamilla. Vaikea päästä työhön, vaikea saada koulutusta, vaikea saavuttaa oikeita taitoja, vaikea saada terveydenhuoltoa ja esimerkiksi kulttuuri, äh, seksuaali- ja lisääntymisterveys, urheilu. Me tiedämme, että nuorisotyöttömyys on huolestuttavaa, koska Euroopan unionissa luvut ovat dramaattiset. suuntaus on menossa alaspäin lievästi 18,7 prosenttia viime vuonna nuorisotyöttömyydessä, mutta joissain maissa tämä prosenttiosuus on jopa 40 prosenttia tai enemmän. Nuorisotyöttömyyden vähentyminen Tähän liittyy myös sellaiset työehdot, jotka eivät ole hyväksyttäviä, väliaikaiset työt, lyhyaikaiset työt ja niin edelleen. On ihan luonnollista, että meidän täytyy myös huomioida nuoret, jotka ovat syrjäytyneet tai jotka luokitellaan köyhiksi. Näidenkin määrä on kasvanut. Tämä kaikki johtuu siitä, että ei ole tarpeeksi investoitu nuoriin. Esimerkiksi talouskriisi, heikentyneet julkiset palvelut. Me näemme yhä enemmän tällaisia äh, epäsäännöllisiä työpaikkoja, joissa ei ole kunnollisia ehtoja. 2016 6 miljoonaa ihmistä 15-20 olivat nuoria, jotka eivät olleet koulussa, koulutuksessa tai töissä. Meillä on myös suuret puutteita investoimisessa nuoriin. se, että nuorilta puuttuu koul- pääsy koulutukseen ja että työpaikat ovat yhä epävarmempia – ja tämä vaikuttaa luonnollisesti sosiaaliturvaan, sosiaaliturvajärjestelmiin, koska usein nämä ihmiset syrjäytyvät. Meidän täytyy huomioida tämä raportti 2012 Ilan laatima raportti jossa tehtiin tiettyjä johtopäätöksiä. Siinä sanottiin, että Euroopan unionin täytyisi sijoittaa 21 miljardia 2014-2020, jos se haluaisi saavuttaa tavoitteensa. No, luonnollisestikaan tätä rahaa ei ole olemassa näihin investointeihin. Euroopan unioni on investoinut jonkun verran tiettyihin aloitteisiin, jotka koskevat nuoria – varsinkin työllistettävyyttä parantamaan. Sitten on tämä nuorisotyöllisyysaloite, nuorisotakuu, ohjelma. Mutta tällaisten aloitteiden alirahoitus on hyvin vakava. Nämä ohjelmat eivät täytä tarpeita kunnollisella tavalla ja käytänteet ovat jossain määrin masentavia. Me puhuimme täysistunnossa aihe, samasta aiheesta ja siinä valotettiin sitä, miten rajallinen vaikutus näillä toimenpiteillä on. Ne eivät kanna hedelmää, koska ne on alirahoitettu. Me olemme esittäneet tässä ajatuksia, ja tämä on siis todellakin vasta luonnos, la, lausuntoluonnos. Mutta tärkeää olisi saada kunnollisia ja säädeltyjä työpaikkoja, huolehtia siitä, että taistellaan epävarmoja työehtoja vastaan tai, tai huonoja työsopimuksia vastaan, huonoja palkkoja vastaan. Meidän täytyy saada ilmaiset, hyvänlaatuiset, yleishyödylliset palvelut. Meidän täytyy tukea sosiaalisia ohjelmia, poliittinen, sosiaalinen tai kulttuurinen mukaan ottaminen ja huolehtia ylipäätään nuorten hyvinvoimista. Me tarvitsemme myös projekteja, ohjelmia ja aloitteita, joissa keskitytään niihin ongelmiin, joita nuorilla on, ja myös tuetaan heidän kunnianhimojaan. Me uskomme myös, että meidän täytyy lisätä rahoitusta nuorisoaloitteisiin, erityisesti monivuotisessa rahoituskehyksessä. Eli toisin sanoen meidän tarvitsemme rahoitusta. Ja tehdä ohjelmista paljon kattavampia ja sellaisia, että ne saavuttavat ne ihmiset, jotka niitä tarvitsevat. Meidän täytyy varmistaa, että me voimme todellakin saada aikaan se, että nuoret ihmiset saadaan mukaan yhteiskuntaan ja että he olisivat äh, työllistettävämpiä. Mutta tämä ei saa sisältää mitään tällaista palkatonta harjoittelua ja työpaikkoja. Ei, vaan näiden pitäisi olla kunnollisia työpaikkoja. Ja tämä on siis luonnos, lausuntoluonnos. Odotan mielenkiinnolla keskustelua ja haluan kuulla kollegoita. Thank you. Kiitos, herra Pimenta Lopes. Sofia Ribeiro ei ole paikalla, eikä kukaan ole korvamassa edustaja Ivari Patar, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Suur tänu. Kõigepealt sooviksin tänada raportööri härra Loopest. Kiitokset. Haluaisin aluksi kiittää esittelijää herra äh, Pimento Lopesia lausunnosta. Painopiste on nuorisotyöttömyydessä, joka on edelleenkin korkea monissa jäsenvaltioissa ja on tarvetta investoida nuoriin ihmisiin, on tärkeää. Osallistava nuorisopolitiikka on minusta sellainen, joka liittyy siihen, että edistetään sitä, että työ on kunnollista ja sen täytyy perustua ohjelmiin ja palkkoihin, jotka tukevat luovuutta ja osallistuvuutta sosiaalisessa ja poliittisessa elämässä. Mutta minusta on myös aiheita, joiden pitäisi olla painokkaammin esillä tässä lausunnossa. Mahdollisuudet, jotka liittyvät harjoitu, harjoitteluihin ja harjoittelujen tehokkuus, niihin liittyvä politiikka, ne ovat hyvin tärkeitä asioita. Harjoitteluja ei pitäisi käyttää siihen, että hyväksikäytettäisiin nuoria ihmisiä, että korvattaisiin eh, tavallisia työpaikkoja käyttämällä eh, eh, olosuhteita hyväksi, jotka eivät ole asianmukaisia harjoittelujen tulisi perustua kunnollisiin sopimuksiin. Niissä täytyy olla asianmukainen sosiaalisen suojelun, kunnollisen korvauksen ja työolosuhteiden pitää myöskin olla kunnolliset. Näiden harjoittelujen jakseen tulisi tuoda mukanaan laadukasta työtä, joka vastaa työmarkkinoiden tarpeita. Meidän ei pidä unohtaa riskiryhmiä. pakolaisia ja henkilöitä, joilla on erityiset tarpeet. Meidän tulisi työskennellä sellaista rakenteiden parissa, jotka tukevat paikallisia yhteisöjä. Meidän tulisi kääntyä alueellisiin paikallisiin viranomaisiin, että he olisivat enemmän yhteydessä nuoriin ihmisiin, jotta eh, heillä olisi enemmän vaihtoehtoja, jotta voitaisiin kehittää myöskin eh, koulutuksen maailmaa. On ollut monia yrityksiä parantaa tilannetta, on ollut jotakin myönteistä vaikutuskin näillä asioilla, mutta kuitenkaan vielä ei ole päästy aivan perille saakka. Toivon, että Euroopan unionin nuorisostrategia tulee parannuksen kohteeksi. Kiitos. Ja nyt anna puheenvuoron Rova Žitňanskalle. pani spravodajcovi. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijää hänen lausunnostaan. Muutama kommentti vain, koska kellokin on jo aika paljon. Haluaisin nähdä viimeisin, tai lopullisessa lausunnossa enemmän ihmisten inkluusiota, että otettaisiin mukaan kaikki nuoret ihmiset yhteiskuntaan mukaan. Ja sen vuoksi tulen keskittämään tarkistukseni nuoriin ihmisiin, vammaisiin nuoriin ihmisiin. Haluaisin keskittyä myös Mm, nuorisokeskuksiin, vapaaehto- nuorten vapaaehtoistyöhön ja muuhun, millä voitaisiin estää negatiivisia tekijöitä ja saada nuoret mukaan myös päätöksentekoprosessiin. Yksi tärkeä asia lähellä sydäntäni on tämä nuorison vapaaehtoisuus, informaation levittäminen näistä vapaaehtoistöistä. Me unohdamme usein, että sosiaalisella sektorilla on hyvin paljon vapaaehtoisia, jotka hoitavat esimerkiksi ikääntyneitä ihmisiä. Me unohdamme myös nuoret perheet, jotka myös täytyy sijoittaa mukaan. Joten minun tarkistukseni liittyvät näihin aiheisiin. Thank you. Kiitos. Teri Räintke. Thank you and also here thanks. Kiitos. Haluan kiittää esittelijää tästä luonnoksesta. Haluaisin korostaa kolmea asiaa hyvin lyhyesti. Ensinnäkin mietintöluonnoksessa on aivan oikein, että puhutaan oikeuksista. Kyse ei ole pelkästään mahdollisuuksista tai jonkinlaisesta hyvän tekeväisyydestä nuorten suuntaan, vaan kyse on siitä, että oikeuksia tulisi vahvistaa. Nuor- nuoria tulisi myös rohkaista vaatimaan näitä oikeuksiaan niin, että heitä voimaannutetaan, jotta todella oikeudet toteutuvat. Nythän MFF-ehdotus on pian tulossa. Olisi tärkeää korostaa mahdollisuuksien mukaan sitä, että nuoriin investoiminen on investointi tulevaisuuteen. Erasmus Plus ja myös muut nuoriso-ohjelmat eivät saisi joutua leikkuriin, vaan pikemminkin tulevassa MFFssä niitä tulisi tukea entistä enemmän. Tämän tulisi olla ehdotuksen yksi keskeisistä kohdista. Ja viimeiseksi nuorisojärjestöjen rooli. Nuorisojärjestöt usein tulevat aliarvioiduksi niiden roolia aliarvioidaan ja nuorten ääni ei välttämättä kuulu. Tämäkin tulisi mainita. Nuorisojärjestöt pitäisi nähdä toimijoina niin, että ne nostavat esille nuorten tarpeita ja vaateita. Näin nuoria voidaan voimaannuttaa niin, että nuoret toimivat arvokkaina kumppaneina yhteiskunnassa. Eli sekin olisi hyvä tässä mainita. Kiitos. Thank you. Kiitos kaikille. En usko, että on enää jotakuta paikalla, jonka olisi käyttänyt puheenvuoroa. Määräaika tarkistuksille on 27. helmikuuta kello 12. Äänestys täällä valiokunnassa on 27. 28. maaliskuuta, äänestys 25. 26. huhtikuuta ja täysistunnon osalta emme vielä tiedä milloin se tulee käsittelyyn. Kiitoksia kaikille siitä, että ette luovuta, vaan olette täällä tuntikausia ja osallistutte keskusteluihin, kuuntelette keskusteluja, kiitokset. Ja puheenjohtaja haluaa myös kiittää tulkkeja, jotka pyrkivät tekemään mahdollisen, että voimme tehdä päätöksiä ja kommunikoida. Kiitos.